Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Avaan tämän aamuisen budjet- talousarvion valvontavaliokunnan kokouksen. Ensin meidän on hyväksyttävä esityslista. Kukaan ei ole tehnyt äh, muutosehdotuksia, joten oletan, että esityslista on täten hyväksytty. Ja stm kokous kuten aina, menee internettiin. Ja siirrynkin sitten suoraan kolmanteen kohtaan, eli vastuuvapaus 2010, 8., 9. ja 10. Euroopan kehitysrahasto. Esittelijä on kollegamme Martin Ehrenhauser. Ja me tulemme tässä vaihtamaan mielipiteitä Euroopan investointipankin kanssa. James Barson, toivotan hänet tänne tervetulleeksi, joka on siis Euroopan unionin ulkopuolista toiminnasta vastaava pääjohtaja. Ja lähdemmekin suoraan keskusteluun, mikäli esittelijälle sopii. Niin ensin antaisin puheenvuoron Euroopan investointipankille vai haluatteko te itse ensin tehdä muutamia huomioita? Hyvä. Eli annan suoraan nyt sitten puheenvuoron Rova Bartonille. Sydämellisesti tervetuloa tähän valiokuntaan. Hyvää huomenta ja olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja lämpimistä tervetuloa Kun vuosi sitten kävin täällä, olin uusi tehtävässäni. Nyt olen sitten noiden päivien oppinut aika paljon. Ehkä pystyn vastaamaan paremmin kysymyksiinnekin mutta voi olla, että en vieläkään pysty ihan kaikkea, kaikesta kertomaan. Mutta se, mitä nyt tärkeintä tässä nyt on, alustuksenomaisesti sanoa, niin olen ottanut hyvin vakavasti huomioon tekemänne kommentit ja tehnyt parhaani osoittaakseni, että olemme päässeet eteenpäin sitten viime vuoden. Tässä yhteydessä tähdentäisin ennen kaikkea sitä, että oli kovin hyödyllistä keskittyä siihen, että meidän luototus operaatiomme saavat aikaan vaikutuksia naapuri- ja kumppanimaissamme, missä toimimme. Viime vuoden aikana olen tehnyt paljon yhteistyötä talousosaston asiantuntijoiden kanssa tai projektiosaston kanssa niin ikään, että voidaan luoda uudet puitteet. Voidaan mitata paremmin. Minä toivon, että teille on myös toimitettu esite tästä saadaksenne jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä tähän kaikkiaan liittyy. No siihen on mennyt aikaa, jotta voidaan kehittää työmenetelmää ja miten käyttää henkilöstövoimavaroja tämän toteuttamiseksi osittain siitä syystä, että me olemme aina joutuneet tekemään tämän muiden kanssa yhteistyössä. Me olemme olleet mukana työryhmissä, muiden rahoituslaitosten kanssa kansainvälisissä yhteyksissä olemme kuulleet Euroopan komissiota totta kai, pyrkineet kehittelemään myös jotain, jota voidaan täytäntöön pannakin, joka on selkeä, joka ei toisi liikaa taakkaa niille, jotka toimivat luotottajina tai lainanottajina. Nyt tätä uutta kehystä on käytetty jonkin aikaa, mutta menee varmasti aikaa ennen kuin hankkeet saadaan päätökseen näissä puitteissa. Toisin sanoen tulokset näkyvät aikaa myöten. Mutta tällä välin, kun te nyt olette kuitenkin kiinnostuneita tietämään, mitä hankkeet ovat saaneet aikaan, niin olen puhunut kollegoini kanssa tiedotusosastolla. Oma henkilöstöni on muuten juuri tuottanut uuden esitteen, joka antaa hiukkasen käsitystä siitä, mistä jo voidaan kertoa saavutuksistamme Euroopan unionin ulkopuolella Toivottavasti teille on toimitettu nämä kaksi esitettä. Haluan teidän tietävän, että työ on tapahtunut paljolti teidän pyyntönne mielessä pitäen. Ja eli näistä asioista eniten voin kertoakin. On paljon muitakin asioita, jotka tulin esille jo viime vuonnakin. Nyt voin jotain uuttakin kertoa kehityskuluista. Muistanen, että te korostitte kovasti kysymyksissänne petosten torjuntaa ja osallistuvuutta. Siitä voin kertoa, että edistystä on saavutettu. Meillä on myös uusia koejärjestelmiä, jotka auttanevat meitä tekemään parempaa yhteistyötä myös komission kanssa. Näin voidaan varmistaa, että meillä on kaikki se tieto, joka tarvitaan, että voidaan nyt mahdolliset petostapaukset ja missä yhteydessä pitäisi olla erityisen valppaana. Tässä nyt vielä odotellaan tietosuojaviranomaisen käsityksiä ja lausuntoja, kuten tiedätte. Tässä on paljon myös rajoituksia tietosuojan osalta avoimuuskysymyksissä ja Euroopan tietosuojaviranomainen on huolestunut ja halukas varmistamaan sen, että näissä prosesseissa esimerkiksi yritysten mainetta ei vahingoiteta tarpeettomasti, jos jotain epäilyä vain on eikä mitään näyttöä. Ei ole mitenkään nopeassa raikaan järjestelmä, joka olisi avoin, mutta kuitenkin myös selviäisi näistä testeistä. Uskoisin, että ensi kuussa saadaan tietosuojavaltuutetun näkemys. Ehkä ensi vuonna samaan aikaan voi kertoa hiukan sen toiminnastakin. Tai jos joku tulee, kuten joku on tehnytkin jo, niin on esimerkiksi viime vuonna tuli Luxemburgin epäviralliselle vierailullekin, niin siinäpä olisi myös tilaisuus esittää minulle lisäkysymyksiä. Jos ajatellaan itse kertomusta sitten ja rahoitusvälinettä, niin me olemme ponnistelleet sen puolesta, että se olisi vastaus myös osiin kysymyksiin, mutta tässä nyt laahataan yksi vuosi jäljessä tavallaan. Kyse on enemmänkin 2010 kertomuksesta eikä tämän viime vuoden kertomuksesta. No, toivottavasti tästä saatte hiukkasen käsitystä taustasta ja ole valmis tietenkin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Jos Niitä on syntynyt kyselynkin pohjalta. Täällä on myös muita kollegoja läsnä, jotka ovat paremmin minulle selittää asioita, joita en vielä itse tunne. Komissiostakin on läsnä kollega, jos on jotain kysymyksiä yhteistyön tiimoilta heidän kanssaan. Vuosi on kuitenkin ollut erittäin myönteinen työsuhteiden kehittymisen kannalta komission kanssa. Totta kai ulkoinen toimeksianto on antanut meille vahvan pohjan toimia myös EUn ulkopuolella. Siihen minä olen keskittynyt työssäni. Thank you very much, Mrs. Äh, Barton. Kiitokset, Tuolla Barton, kiitokset tästä esityksestä ja nyt annan sitten esittelijälle, herra Ehrenhausenille, puheenvuoron. Ja herzlichen Dank. Ähm, Kiitos. Ensin haluaisin kiittää Euroopan investointipankin edustajaa tähän mennessä tehdystä yhteistyöstä. Kaikki kysymykset, joita minä olen esittänyt, niihin on vastattu hyvin pätevästi ja nopeasti. Ja toivon mukaan tämä jatkuu myös tulevaisuudessa ja siitä hänelle suuri kiitos. Minulla on kuitenkin tässä vielä neljä, viisi kysymystä teille ja haluaisin aloittaa näistä rahojen maksuista. Olen ymmärtänyt, että ne rahat, mitä jäsenvaltiot maksavat, ei tähän rahastoon ja ne maksavat sen sitten pankille ja ne maksavat sen joint ventures ja sitten ne kumppaneille ja kumppanit sitten edelleen itse projekteille. Tässä on hyvin paljon pankkeja mukana välissä, jotka sitten keräävät korkoja. Ja siitä kysynkin, mikä on tämä järki tai ajatus tällaisessa näin pitkässä rahamaksuketjussa? Toisekseen, onko teillä jotain ehdotuksia siitä, että tämän rahan maksu voitaisiin tehdä tehokkaammin? Kolmanneksi, onko jotain sopimuksia näiden välittäjäpankkien kanssa esimerkiksi korkojen suuruudesta? Ja sen lisäksi minua kiinnostaisi joint ventures ja nämä kumppanit, jotka saavat tästä rahoitusvälineestä rahaa, mikä on heidän asemansa. Sitten tämän välittäjän omaisuusrakenne kiinnostaa minua, koska tässä on myös paljon eurooppalaisia pankkeja mukana. Ja silloin minua kiinnostaisikin, onko konkreettisia kriteereitä siitä, miten tämä omaisuusrakenne, miltä se näyttää koska tässähän on kysymys nimenomaan siitä, että pitäisi vahvistaa paikan päällä paikallista infrastruktuuria. Sitten minulla olisi kysymys tästä Burerin tapauksesta, jossa tässä on maksettu rahaa nigerialaisille pankeille, vaikkakin eh, näiden yritysten eh, omistajia epäillään korruptiosta ja rahan pesusta. Ja herra Oloko ilmoitti sitten eh, keskuspank- EIBille, investointipankille, tästä asiasta ja tässä kertomuksessa sanotaan, että äh, esimerkiksi on ollut ongelmia näiden Nigerian viranomaisten äh, henkilöllisyyden kanssa. Eli miksi rahat on ylipäätään maksettu ja onko totta, että tämän korruptioaktivistin äh, henkilöllisyys olisi tämä tavallaan kellonsoittaja, että hänen identiteettinsä olisi paljastettu Nigerian viranomaisille. Sitten seuraava kysymys liittyy äh, loppu vastaanottajaan. Ja onko ei EIPllä todellakin valvonta ja kontrolli siitä, kuka nämä rahat saa ja, ja minne nämä rahat joutuvat? Jota, mitä EIP voi tehdä niin, että nostettaisiin äh, avoimuutta siitä, kuka nämä rahat saa ja miten sitä valvotaan? Ja sitten viimeinen kysymys Haluaisin eh, puhua tästä EIPn petoksen vastaisesta työstä. Vuonna 2009 se sai 45 valitusta ja vuonna 2010 82. Tämä on ihan selvä nousu tässä luvussa. Voisitteko te selittää meille, mistä tämä nousu johtuu? Ja toisekseen, eh, miten eh, miten paljon EIPn rahaa tässä on kyseessä sekä sisä- että ulkopuolella. Kiitokset edustaja Erenhauser. Ja nyt sitten kysyisin, onko ryhmillä jotain sanottavaa? Selvä. Joten sitten pyydänkin Rova Barton vastaisi. Ai, anteeksi. Um, kollega Kollega Müller ja sitten kollega Ivanova. Um,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 In fact, I will ask in the second half because I have a concrete example, but it will be in the next, uh, next part of our discussion. Thank you. Vielen Dank. Frau Kollegin Ivanova, jetzt. Kiitos. Ja sitten kollega Weiler, olkaa hyvä. Näiden puheenvuorojen jälkeen haluaisin vielä sanoa, että olen lukenut, että viime aikoina mikrolainajärjestelmä, ainakin Saksan lehdistöstä luin näin, että ne suuret odotukset, joita meillä tästä oli nimenomaan Afrikassa ja Aasiassa, että siellä on tiettyjä epäilyksiä kustannushyödyistä. Ja EIP on mukana myös tällä alalla, varsinkin kehitysavun sektorilla. Haluaisin tietää, onko tästä keskusteltu yhtä kriittisesti teillä kuin mitä Saksan lehdistössä tällä hetkellä. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, sen vuoksi nyt antaisin puheenvuoron. Ah, olkaa hyvä. Liberatski. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rouva pääjohtaja, puhun aivan lyhyesti. En halua puhua talousprosessista tai muista sen sellaisista. Me olemme kiinnostuneita taloudellisista, sosiaalisista, mutta muistakin asioista. Onko teillä mitä käsitystä näkyvyydestä toiminnassanne? Onko käsitys siitä, että EIP liittyy EU-hun ja tekee jotain myönteistä? Se luo käsityksiä Euroopasta ja kansalaistenkin parissa ja myös tietysti edunsaajan maissa. Kiitos. Okei, okay. thank you very much. Kiitos. Nyt ei ole muita kysymyksiä, joten annanpa Euroopan investointipankille mahdollisuuden vastata. Rova Barton, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Teen parhaani. Pyrin vastaamaan kysymyksiin. Joissakin tapauksiin en välttämättä ymmärtänyt kaikkia kysymyksiä, joten teen kuitenkin parhaani. Haluaisin yhdistää ensimmäisen kysymyksen viimeiseen kysymykseen. Tämä liittyy rahavirtoihin, tämä ensimmäinen kysymys. EKRn kautta eri tasoillaan. Uskon, että te viittasitte aivan erityisesti Euroopan rahoituskumppaneihin. Tämä on aloite, joka liittyy hyvin pitkälti meidän tavoitteeseemme lisätä pankin näkyvyyttä. Tämä oli tämä viimeisimmän kysymyksen aihe. On aivan oikein, että esitätte kysymyksiä liittyy toimintamme näkyvyyteen Euroopan unionin tasolla ja yleisesti. Katson, että Euroopan investointipankki ei ole ehkä niin näkyvä kuin sen pitäisi olla edes Euroopassa. Tämä johtuu siitä, että olemme keskittyneet varsinaiseen työhömme ja inhimilliset resurssit on pidetty sellaisissa toimissa kehittyvät hyvään pankkitoimintaan pikemminkin kuin tiedotuspuolella. Me olemme ehkä hukanneet joitakin mahdollisuuksia tiedottaa toimijastamme paremmin, esimerkiksi sen osalta, mitä me teemme unionin ulkopuolella. Minä joudun nyt voimakkaasti rakentamaan sen pohjalle, mitä toistaiseksi on tehty. Ja olen myöskin jakanut teille tämän pienen lehdykän, josta sai joitakin mielikuvia siitä, mitä me teemme. Hiljattain viime vuoden syyskuussa vierailin yhdessä komissaari Piipalksin kanssa Etelä-Afrikassa. Siellä järjestettiin pieni seremonia juhlaseremonia. Siellä juhlittiin hyvin onnistunutta eteläafrikkalaista hanketta. Kyse oli riskipääomaa hankkeesta Etelä-Afrikassa. Tämä liittyy historisesti epäsuotuisessa asemassa asuviin ihmisiin tai eläviin ihmisiin, jotka ovat kärsineet apartheidista. Tämä on esimerkki siitä, miten Euroopan unionin komissio Euroopan investointipankki unionin pankkina ovat voineet käytännössä kourintuntulla tavalla parantaa ihmisten elämää. Siellä oli annettu starttilainoja, joilla oli mahdollistettu parempaa terveydenhuoltoa näille syrjäytyneille ihmisille. Sitten palatakseni ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyy välittäjiin ja pitkään toimitusketjuun. Euroopan investointipankki on hyvin suuri organisaatio. Tässä on mukana monia muita, useat eurooppalaiset kehitysalat toimivat elimet ovat suhteellisen pieniä. Jokaisella jäsenvaltiolla on mahdollisuus osallistua näkyvämpiin Euroopan unionin toimiin, joiden kautta voidaan tukea erilaisia hankkeita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ajatuksena, että Euroopan investointipankin sisällä olisi tällainen ryhmä, joka pystyy toimimaan vertaisarvioinnin pohjalta ja jonka kautta voidaan tarkastaa, kuka tekee yhteistyötä kenen kanssa ja kuka maksaa mitäkin. Tämä olisi ylimääräinen kerrostuma EKRn rahain käytössä, mutta sen tarkoituksena on tehdä läheisempää yhteistyötä kehityspolitiikan eri toimijoiden kesken. Nähdäkseni esittämäni kysymys on suuri haaste meille kaikille, jotka tekevät yhteistyötä kehityspolitiikan puolella. Tietystikin kaikki mielellämme antaisimme rahaa suoraan köyhälle ihmiselle kehitysmaissa. Ja mielellämme katsoisimme, minkä vaikutuksen tämä saa aikaan tämä raha, mutta tämä ei ole tehokas tapa toimia ja on erittäin vaikeaa silloin asianmukaisesti valvoa varainkäyttöä, mikäli tämä henkilö sitten vain saa tämän rahan kätensä ja saa tehdä mitä haluaa. Siksi meillä on paljon monimutkaisempia rakenteita, tiukkoja sääntöjä ja valvontaa. Juuri tällainen nyt on käytössä. Meillä on selkeät kriteerit aina sen osalta, miten valitaan ne pankit, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, olipa sitten kyse Euroopan tasosta tai paikallistasosta. Aina pitää noudattaa ympäristö- ja sosiaalisääntöjä ja myöskin yrityksen omistajaohjaukseen liittyviä sääntöjä. Aina asianmukainen valvonta varmistetaan ja sama yksityiskohtainen valvonta toteutuu myöskin globaalien lainojen osalta silloin, kun suuria hankkeita tulee eteen, joten valvonta ja tarkastusjärjestelmä on erittäin tiukka. Me varmistamme, että rahalle saadaan lisäarvoa ja tasapaino on kunnossa loppuedunsaajan etujen osalta ilman, että annetaan liikaa rahaa silloin, kun se ei ole tarpeen, ja ilman, että tukahdutetaan markkinoita lykkäämällä sinne liikaa rahaa. Joten me haluamme saada aikaan aina tasapainon, valvonnan ja tiukan tarkastelun ja teho, tehokkaan toiminnan osalta ja sitten toisaalta tarkastelemme loppuedunsaajan etuja. Näiden kahden puolen täytyy olla tasapainossa. Tämä ehkä riittää vastaukseksi tähän kysymykseen. Tästä tekee voisi puhua koko päivän tästä samaisesta aiheesta. Ja kansaisjärjestöihin liittyvä vastapaino kysymys ja sitten tämä mainittu kiistanalainen tapaus. En tunne kovinkaan hyvin tätä tapausta, mutta tunnen hyvin tämän vastapaino tapauksen counterbalance asian. Mikä me jatkuvasti vuoropuhelua tämänkin tahon kanssa. Euroopan komissio tätä rahoittaa. Ja tarkoituksena on tarkastella Euroopan investointipankin toimintaa ulkoa käsin. Ja tämä on erittäin hyvää että kansalaisjärjestöt todellakin tarkastavat meidän toimintaamme, pitävät meidät varpaillamme, pitävät meillä meidän toimintaamme korkean, korkeimmalla mahdollisella tavalla tasolla. Counterbalance on kuitenkin hieman tehokkuuden kannalta rajoittunut toiminnassaan, koska se keskittyy vain eip eikä näe metsää puilta välttämättä. Me yhteisrahoitamme muita hankkeita muiden toimijoiden kanssa, mutta me, huomio keskittyy vain ainoastaan meihin, ei näihin meidän kumppaneihimme. Joskus on esitetty syytöksiä, jotka eivät kerta kaikkiaan sitten loppujen lopuksi ole totta. Me olemme voineet osoittaa omissa tutkimuksissamme, vastakkaista tietoa ja usein näissä raporteissa on epätarkkuuksia. Tämän sanottua niin toteaisin, että vuoropuhelussa vastapuolen kanssa on edistytty. Eilen piti julkaista viimeisin raportti. Nyt ensimmäistä kertaa meille näytettiin tämä raportti etukäteen niin, että meillä oli ainakin tilaisuus kertoa heille joistakin epätarkkuuksista, joita heidän kertomuksessaan oli. En tiedä, oikaistaanko nämä epätarkkuudet sitten lopullista kertaamusta silmällä pitäen, mutta toivon ainakin niin. En voi nyt tähän yksittäiseen tapaukseen antaa tarkkaa vastausta. Voin toimittaa vastauksen kirjallisesti, mutta yleisesti ottaen voin todeta, että joitakin syytöksiä on esitetty, mutta suurin osa niistä ei pidä paikkaansa. Eilen esitetty raportti esittää jotakin suorastaan villejä syytöksiä, jotka liittyvät investointipankin toimintaan Egyptissä ja näillä syytöksillä ei ole enempää, ei ole sinänsä todellisuuspohjaa ja nämä liittyvät tapauksiin vanhan hallinnon aikana. En voi tarkemmin tästä kuitenkaan nyt kertoa. Yleisesti ottaen toteaisin, että on tärkeää, että me käymme vuoropuhilla mahdollisimman suuren kansallisjärjestöjoukon kanssa. Mikäli haluatte tietää enemmän investointipankin toiminnasta on aina hienoa tietysti käydä vuoropuhelua muiden kumppaneiden kanssa, koska heilläkin on aina arvokkaita huomioita esitettävänään. Kolmas kysymyksenne puolestaan liittyi riittävän valvontaan ja asianmukaiseen huolellisuuteen ja tarkkuuteen en tiedä, puhutteko te juuri sen tyyppisestä valvonnasta, johon minä juuri äsken viittasin. Pankki suorittaa valvontaa sen osalta, miten välittäjäpankit ja muuta hankkeiden promottorit toimivat pankin ulkopuolelta käsin. Komissio ja tilintarkastustuomioistuin valvoo omalta osaltaan joitakin toimijoita, ja tilintarkastustuomioistuin on puolueeton, riippumaton elin. Voin kertoa tästä valvonnasta enemmänkin, mikä te haluatte. Seuraava kysymys puolestaan liittyi siihen, miksi valitusten määrä on kasvanut. Olettaisin, että tämä johtuu siitä, että nyt tietoisuus on lisääntynyt. Nyt paremmin tiedetään meidän pyrkimyksistämme parantaa petosten vastaista toimintaa. selvittäneet tätä puolta toiminnassamme muille. Mikäli jollakin on mitään huomatettavaa tai huolenaiheita tai kysymysmerkkiä mielessään, niin voi tulla aina meidän pakeleemme esittämään kysymyksiä. En nyt ole vakuuttunut siitä, että tämä valitusten määrä millään tavalla heijastelee muutoksia ruohonjuuritasolla. Pikemminkin saamme paremmin kuuluviin korviimme sen, että ongelmia on. Me saamme niistä helpommin tietoa. AKT-maiden puolella Afrikan, Karibian ja Tyynemeren alueella. Esimerkiksi valitusten määrän kasvanut kuudesta yhdeksään. Tämä antaa mielikuvan tilanteesta. Kuten totesin jo alustuspuheenvuorossani, tässä voidaan nähdä, kuinka politiikka, menettelyt ja käytänteet ovat huomattavasti valtavan paljonkin suorastaan parantuneet, koska nyt meillä on käytössä, tai meillä on nyt toimissaan tällainen vaatimuksen mukaisuudesta vastaava viranomainen ja esimerkiksi ja myöskin rahan pesusta vastaava toiminta on saanut vahvistusta ja meillä on myöskin tällainen yleinen tutkinta viranomainen, joka tarkastelee petosepäilyjä ja valituksia. Meillä on monia toimijoita nyt työssään, joita ei ollut vielä vuonna 2005. Pankki on siis keskittynyt tämän tyyppisiin kysymyksiin paljon enemmän kuin aiemmin. Voin kertoa esimerkkejä lisääkin, mikäli te haluatte mitä kuulla. Täällä esitettiin kysymys myöskin pankin luottoluokituksesta. I think the, the rating will be dealt with in the... Luottoluokitusta tullaan käsittelemään siinä osassa kokousta, jossa puhutaan pankin vuosikertomuksesta. En nyt itse välttämättä voi vastata tähän kysymykseen, mutta täällä sitten kysymys, vaikuttaako tämä luottoluokituksen heikentyminen unionin alueella laajemminkin? Tietystikin me olemme hyvin tietoisia siitä, mikä merkitys meidän luottoluokituksellamme on. Me toimimme tarkemmin ja varovaisemmin vielä kuin koskaan ja olemme varmistaneet, että pääoman riittävyys on kunnossa ja niin poispäin. Me olemme varovaisia sen suhteen, että emme mene sen katon yli, joka meille annettiin ulkoisen lainauksen mandaatin yhteydessä. Olemme erittäin iloisia siitä tilanteesta, jossa me nyt olemme ja luottoluokituksestamme huolimatta siitä, että eurovyöhykkeellä muutoin on ollut niin paljon ongelmia. Osittainen valvonta pankin kohdalla. Mikäli ymmärsin tämän kysymyksen oikein, uskoakseni tämä viittaa siihen tosiasiaan, että meillä on erityisjärjestelyt käytössä tiintarkastustuomion istuimen toiminnassa. Meillä on kolmekanta sopimus komission tuomioistuimen ja meidän välillämme. Mitä pankin toimintaan tulee? Valvontatoimet ovat erittäin monimutkaisia. Meillä on ulkoisia tilintarkastajia ja riippumaton tilintarkastuskomitea ja sisäinen tilintarkastusosasto, joten me emme välttämättä käytä teho, emme, emme käyttäisi tehokkaasti veronmaksajien rahoja, ellei tilintarkastustuomioistuin ja komissio olisivat niin voimakkaasti valvomassa meitä. Ja johdonmukaisuus halutaan varmistaa. Ja tilintarkastustoimijoistamme kanssa toimitaan juuri tässä valossa. Tilintarkastustoimijoista voi tulla tarkastamaan mitä tahansa meidän hankettamme, ja näin myöskin joskus käy. Tilintarkastustoimijoistoin voi ryhtyä tarkastustoimintaan minkä tahansa hankkeen kohdalla, milloin se vain haluaa. Ja tämä vastauksen tähän valvontakysymykseen. Tai ehkä te viittasittekin osittaisella valvonnalla siihen, että parlamentti pystyy osittain valvomaan pankin toimintaa kehitysrahaston kautta. Tämä kysymys ei ollut niinkään kohdennettu minun suuntaani, vaan pikemminkin tämä, tähän kysymykseen teidän täytyy vastata. Mikä te haluatte tietoa valvonnan nimissä, niin teidän täytyy sitä tietoa sitten meiltä pyytää. Täällä puhuttiin myöskin mikrorahoituksesta, ja siihen liittyi eräs kysymys. Lehdistössä on kirjoitettu puhuttu hyvinkin paljon mikrorahoituksesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Tätä keskustelua on käyty hyvin pitkään kehitysyhteistyötä tekevissä piireissä. Mikrorahoituskeskustelu on kovin monen kirjavaa. Joskus halutaan välittömästi ryhtyä toimintaan köyhien auttamiseksi suoraan. Kansaisjärjestöt jo tekevät tätä työtä jatkuvaa rahan syöttöä tasolla. Toiset puolestaan haluaisivat kestävämpää pidemmän aikaan, pidemmän aikavälin toimintaa, rahoitustoimintaa. Mikäli tähän suuntaan otan mennä, niin tietystikin kaikkein köyhimmät saattavat joutua velkakierteeseen, valtaviin velkoihin, mikäli tälle tielle mennään. Mak- mikrorahoituksen ajatuksena on päästä eroon näistä koronkiskureista, jotka lainaavat rahaa köyhimmille ja sitten kiskovat valtavia korkoja. Tästä halutaan päästä eroon. Tietystikin on jo olemassa lainanantajia, jotka rahoittavat köyhimpien toimintaa, antavat rahaa köyhimmille. Joskus rahoituspaineet johtavat siihen, että ihmiset joutuvat valtavien paineiden alle. Kaiken kaikkiaan mikrorahoitusala on ollut erittäin hyvä asia köyhien kannalta, etenkin silloin kun ihmiset ovat köyhyysrajan yläpuolella. Kaikkien köyhimmät eivät välttämättä voi edes saada rahaa mikrorahoituksesta, vaan pikemminkin he voivat ryhtyä yhteen yhdessä säästämään rahaa ja tällainen yhteistoiminta sitten mahdollistaa rahoituksen piiriin pääsyn. Me olemme erittäin ylpeitä siitä panoksesta, jonka me olemme voineet antaa mikrorahoitus toimintaa harjoittavien osapuolten auttamiseksi. Pian verkkosivullamme tulee olemaan joitakin esimerkkejä mikrorahoitushankkeista. Niiden avulla voidaan paremmin ymmärtää, mitä investointipankki tekee tällaisen toiminnan tukemiseksi. Nyt nähdäkseni olen vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta mikäli teillä on vielä lisää kysyttävää, niin ilomielin kyllä vastaan. Yeah, thank you very much, Mrs. Barton. Kiitokset. Onko valiokunnalla vielä muita kysymyksiä? Esimerkiksi luotto, kolme, kolmenaan luottoluokituksesta tai muusta. Me mehän kuitenkin tulemme kes- voimme keskustella tästä myös äh, seuraavassa kokouksessa. Onko kehitysrahastosta äh, kysymyksiä? Ei. Ja silloin voisin antaa vielä esittelijä Ehrenhausille puheenvuoron. Kiitos. Kiitokset vastauksista. Voitte luonnollisesti lähteä siitä, että me tulemme selvittämään nämä syytökset liittyen esimerkiksi kansalaisjärjestöjen vastuisiin. Me tulemme puhumaan näistä vielä ja annamme teille mahdollisuuden myös vastata asiaan. Ehkäpä vielä lyhykäisesti kaksi kysymystä, joita te, joihin te ette vastanneet. Tunnetteko te tai tiedättekö te kaikki vastaanottajat, jotka saavat eip rahoja? Onko teillä listaa heistä? Ja sitten mitä tulee tähän kolmikantan sopimukseen, niin onko mahdollista, että tilintarkastustuomioistuin kykenee arvomaan EIPn rahojen tehokkuutta köyhyyden vastaisessa taistelussa. Sitten vielä kollegoille ensi viikon puolivälissä me saamme Tämä on jo jossain määrin valmiiksi. Ja helmikuun ensimmäinen päivä, se on lopullisesti valmis, mikäli te haluatte nähdä tämän aikaisemmin, niin se on mahdollista ensi viikon puolivälissä ja olen avoin myös mielipiteen vaihtoon. Ja liebe Kollegen, Kollegen. Niin hyvät kollegat, voin vain painottaa sitä, mitä esittelijä sanoi. Mahdollisuus talousarvion valvonta valiokunnan kokouksessa näiden kysymysten esittäminen on osa sitä demokraattista valvontaa, mikä Euroopan parlamentilla on. Ja sitä kautta kansalaisillakin on mahdollisuus kääntyä valittujen edustajiensa puoleen. Kysymys siitä, miten pitkälti yksittäistapauksista täällä valiokunnassa voidaan keskustella ja vastata, se on toinen kysymys, mutta Esimerkiksi avoimuuteen liittyvät kysymykset ovat meille tärkeitä ja se on tärkeää kaikille ryhmille. Toinen asia, joka otettiin esiin, on kysymys, joka ei ehkä saanut tarpeeksi selkeää vastausta, eli miten pitkälti EIP tietää varojen vastaanottajat. Ehkä te voitte tähän vielä jotain sanoa. Thanks very much, and I... Kiitoksia kovasti, olen Paulani. Jos jäi vastaamatta tästä pitkästä luettelosta, se on helpoin vastata. Pankissa totta kai meillä täytyy olla luettelo kaikista edunsaajista, jos kerran meidän varojamme käytetään. Meillä on aika paljon tietoakin jokaisesta tapauksesta. Meille oikeastaan tärkeää on se, että edun saajien täytyy suostua siihen, että se julkaistaan. Usein ovat halukkaitakin totta, kai joskus me kysymme esimerkiksi, voidaanko heidän tapauksensa esitellä julkisesti. Ehkä antamissani asiakirjossakin on esimerkkejä tästä. Eli kyllä nämä ovat siellä saatavilla, jos edustajat ovat suostuneet siihen, siis teille tai komissiolle, kenelle tahansa. Yhden asian ottaisin kuitenkin vielä esille. Näiltä osin meillä on paljon yksityiskohtaisempia tietoja kuin millään muulla vastaavalla rahoituslaitoksella – jotka toimivat salkkutasolla ja joilla ei ole näin yksityiskohtaista tietoa. Todennäköisesti meillä on myös kaikkein vaativin avoimuuspolitiikka, eli me joudumme julkaisemaan tietoja, jos niin penätään, jos siis edunsaajat suostuvat siihen. Näin haluaisin rauhoitella teidän mieliänne, että olemme kyllä halukkaita toimittamaan enemmänkin tietoa, koska siellä on aika hyviä tarinoita. Ja, vielen Dank. Also die EIB. Kiitokset. EIB siis eh, tietää, ketkä ovat nämä loppukäyttäjät, mutta minusta me voimme tässä todeta, että selvä, tämä on tunnettua. Täällä, koskapa täällä ei nyt ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin kiitämme rouva Bartonia ja hänen tiimiensä näistä vastauksista ja päätämme tämän esityslistan kohdan ja siirrymme seuraavaan kohtaan joka on Euroopan, liittyy myös Euroopan investointipankkiin. Esittelijä on Iljana Ivanova ja Monsieur Dominique de Creancourt on paikalla EIPstä, hoitaa näitä kansainvälisiä toimia. Haluaako esittelijä ensin puheenvuoron? Rova Ivanova, olkaa hyvä. Thank you, Chair. <clears throat> Colleagues, first, uh, let me... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Dikrien kuuria siitä, että hän on halukas osallistumaan meidän kokoukseemme. Kiitos hänelle hänen valmiudestaan vastata ja olla mukana keskustelussa Euroopan investointipankin toiminnasta. Vielä kerran haluaisin osoittaa, kuinka paljon arvostan Euroopan investointipankkia. Sillä on merkittävä rooli EUn toimien tukijana näinä vaikeina aikoina ja säästötoimien kurimuksessa. Haluaisin mainita pankin merkittäviä saavutuksia vuodelta 2010 ennen kuin, ennen kuin käsitin niitä asioita, jotka meitä hieman huolestuttavat. Ensimmäinen hyvä asia, jonka haluaisin mainita, on se, että 30 miljardia on onnistunut että 30 miljardia on annettu pk-yrityksille. Tässä on onnistuttu tavoitteessa ja pk-yrityksille on annettu riskipääomaa 2,8 miljardin arvosta sen 69 miljardin lisäksi, joita, joka liittyy tähän tukipakettiin. Tässä on 11 miljardia enemmän rahaa annettu kuin mitä alun perin oli määrä ilmastonsuojelutoimiin ja konvergenssialueiden auttamiseksi, niin ikään on annettu merkittäviä summia rahaa. Joten kiittäisin teitä näistä saavutuksista. Jotakin tärkeitä kysymyksiä on kuitenkin edelleenkin avoinna. Haluaisin jälleen kerran painottaa sitä, että yksi niistä täällä otettiin jo puheeksi, tämä kolmen aan luottoluokitus. Jotkut ovat äh, todenneet, että sen jälkeen kun puheenjohtaja Meistat oli täällä joulukuussa, tämän jälkeen on tapahtunut on muutoksia pankin luottoluokituksen vaikuttavissa asioissa. Kolmeen aan luottoluokituksen osalta tulosus näyttää hieman synkemmältä kuin aiemmin. Pankin pitäisi jatkaa ponnistuksiaan selkeän strategian laatimiseksi, jolla voitaisiin pitää kiinni luottoluokituksesta ja pitäisi laatia myöskin strategia sen varalta, että luokkoluokitus heikkenee ja silloin pankin pitää tietää, mitä sen kannattaa tehdä. Toinen tärkeä seikka liittyy pk-yrityksiin. PK-yritysten tuesta tuen osalta toisen lisää avoimuutta ja vastuuta ja tilivelvollisuutta globaalien lainojen suhteen. Tämä suositus liittyy niihin välineisiin, joita EIP käyttää voidakseen valvoa välittäjätason toimijoita. Minua huolestuttaa erityisestikin se, että selkeitä vertailukohtia tai kriteereitä ei ole. Tämä liittyy myöskin investointipankin tuen tehokkuuteen. Vieläkään ei ole päästy parhaalle mahdolliselle tasolle koska tietoa puuttuu, tai tietoa tässä suhteessa puuttuu. Toinen erittäin tärkeä seikka on Euroopan investointipankin ulkoinen lainaaminen, ulkoinen luokitus. Nyt juuri äsken, kun keskusteltiin kehitysrahastosta, kehitysrahasto on tärkeä osa lainanantotoimintaa. Euroopan unionin rahoituksia tätä tuetaan ja taataan. Tilintarkastustuomioistuimen edustaja ei ole vieläkään mukana valvomassa investointipankin toimintaa silloin, kun kyse on unionin rahojen antamisesta Euroopan investointipankin ulkoisen mandaatin toteuttamisen yhteydessä. Toinen huoli tietystikin on luottoriskin kasvaminen koko investointipankin omistuksen osalta. Luottoriski ja sen kasvaminen tietystikin ovat johtuneet vastapuolueen luottokelpoisuudessa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Tämä on johtunut velkakriisistä. Pankilla pitäisi olla selkeä strategia sen osalta, miten tätä merkittävää riskiä voitaisiin lieventää. Muut riskit, jotka eivät välttämättä ole suuria, suen suuria muutteita, kuitenkin täytyisi ottaa esiin, ovat esimerkiksi rakenteellisia ohjelmia varten annetut lainat. Ymmärrän kyllä, miten tärkeitä nämä välineet ovat. Investointipankkia pitäisi kannustaa käyttämään näitä instrumentteja ja välineitä, mutta ei pelkästään niissä maissa, jotka ovat vaikeuksissa, vaan olisi tärkeää kannustaa toimintaan myöskin maissa, joissa luottotilanne on vielä hyvä ja talouden tilanne on hyvä. Toivoisin, että te kohdentaisitte erityistoimia niiden maiden kohdalle, joilla tilanne on vielä hyvä. Se, että Euroopan unionista tulisi osakkeen omistaja investointipankissa, tätä perään kuultamme jälleen kerran tämän vuotisessa vuosikertomuksessa. Ja jäsenvaltioiden pitäisi pohtia mahdollisuutta, että Euroopan unionista tulisi todellakin osakas investointipankissa. Tämä tietystikin ratkaisisi tämän vahvistetun yhteistyön ongelman investointipankin ja komission välillä. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, haluaisin esittää kaksi kysymystä. Nämä eivät suoraan liity tähän mietintöön, mutta näihin on kohdistunut yhä enemmän mielenkiintoa. Kansalaiset ovat lähettäneet meille monia viestejä ja myöskin kysymykset liittyvät tähän counterbalance-järjestön toimintaan. Tämä liittyy tähän keskustelun alkuosaan jo. Tämä tuli jo mainituksi aiemmassa keskustelussa. Ensinnäkin eräs tapaus Serbiassa. Kyse oli serbialaisista sairaaloista. Viime vuoden lopulla lähetettiin kirje meidän valiokuntamme jäsenille. Serbialainen kansaisjärjestö raportoi tuossa kirjeessä tärkeistä merkittävistä ongelmista, jotka liittyvät Euroopan investointipankin rahoittamiin hankkeisiin. Kyse 20 sairaalan rahoituksesta ja taustalla oli 50 miljoonan laina EIPltä. Pankki vastasi puolesta 50 prosentista rahoitusta ja Serbian kansallinen investointisuunnitelma vastasi toisesta puolesta. Hanketta pistettiin täytäntöön täytäntöönpanoyksikön kautta, jonka terveysministeriö oli perustanut. Kirjeen mukaan hankkeen yhteydessä esiintyi merkittäviä väärinkäytöksiä. Hankkeet olivat huonoja, ne oli pistetty huonosti täytäntöön, korruptiot oli esiintynyt ja tuloksia ei ollut syntynyt ja valvonta oli ollut surkeaa. Käsittääkseni jonkinlaista yhteydenpitoa on tällä välin käyty investointipankin ja tutkinta viranomaisten ja kirjeen lähettäjän kesken. Voisitteko kertoa hieman enemmän yksityiskohtaista tietoa näiden syytteiden todellisuusperästä ja mitä edistystä on tapahtunut tapauksessa? Oma huoleni perustuu siihen, että nyt jälleen kerran aiotaan rahoittaa hanke, joka liittyy Serbian terveydenhuoltojärjestelmään. Nyt on kyse paljon suuremmasta summasta, noin 200 miljoonasta eurosta. Voisitteko kertoa, mitä varotoimenpiteitä nyt ollaan ottamassa käyttöön hankkeiden täytäntöönpanon varmistamiseksi niin, että voitaisiin välttyä väärinkäytöksiltä? Kysehän on kuitenkin Euroopan veronmaksajien rahoista. Toinen tapaus, joka on kiinnittänyt meidän huomiomme, on marokkolainen hanke. Ranskalainen yritys on siellä pistämässä täytäntöön matkailualan hanketta. Kyse on erittäin eksoottisesta paikasta ja matkailutoiminnasta. Tämä yritys sai rahaa Euroopan investointipankilta. Lainan suuruus oli 12,75 miljoonaa euroa. Jälleen kerran kyse on hankkeen kustannuksista laskettuna 50 prosentista. Jälleen kerran tietoa on puuttunut siitä, miten hanke vaikuttaa paikalliseen työllisyystasoon ja taloudelliseen toimintaan. Tietoa ei ole saatu myöskään hotellin saamista tuloista, kuinka paljon tuloista menee osakkeenomistajille ja johtajille ja mihin loput rahat menevät. Minua kiinnostaisi tietää, miksi tällainen suuryritys, joka toimii pörssissä, ei yksinkertaisesti hakenut rahoitusta pääomamarkkinoilta. Miksi Euroopan investointipankki meni mukaan tämän tyyppiseen hankkeeseen alun perinkään? Teillä on varmaan tietyt kriteerit tätä varten, mutta mitä kriteeriä te noudatatte, kun te hyväksytte tällaisia hankkeita? Tämä minä haluaisin tietää. Kiitokset rouva Ivanova. Me sovimme, että seuraavaksi otamme ryhmien puhujat ja sen jälkeen vastauksen investointipankilta. Siksi kysyisinkin, kuka haluaa puhua ryhmistä? Herra Kaija, olkaa hyvä. Danke, Herr Präsident. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Meidän varjo esittelemme ei ole paikalla. Hän pyysi että minä puhuisin hänen nimissään ja esittäisin muutaman kysymyksen EIPlle. Ensinnäkin meidän ryhmämme pitää hyvänä tätä mietintöluonnosta ja on valmis tukemaan sitä rakentavalla tavalla ja viemään sitä eteenpäin. Meillä on kolme kysymystä komissiolle ja EIPlle. Ne ovat seuraavat. Me puhumme luonnollisesti myös sen puolesta, että on välttämätöntä, että ei peetä valvotaan hyvällä tavalla. Ja näin myös parlamentti vaati jo edellisessä mietinnössään. Ja samoin nyt vaatii esittelijä. Mutta me haluaisimme myös muistuttaa tässä yhteydessä, että EIP sitä vaati komissiolta tällaista analyysiä, ja me emme ole sitä vielä saaneet, koska se olisi hyvin tärkeää meidän tulevalle työllemme. Toinen kysymys liittyy myös EIP, e jossa on kysymys näistä offshore-rahoitusvälikeskuksista – ja varjoesittelijä kaipasi tässä yhteydessä EIPltä tiukkoja toimia, että voitaisiin varmistaa se, että EIPn rahoitustoimet eivät tue esimerkiksi rahanpesua. Ja sitten vielä tämä kolmas luottoluokitus. Meidän kysymyksenä liittyy liittyisi siihen, että voisiko mahdollisesti EIP kertoa meille, antaa meille tietoa siitä, miten pitkälti tämä 3,2 miljardia euroa lainaa Kreikalle on, onko olettavissa tähän liittyy velkojen leikkaus ja että tämä luottoluokitus muuttuu. Seuraavaksi kollega Schmidt. Thank you very much. And... Kiitoksia kovasti ja onnittelut, herra puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymyksen eip esittelijämme tuesta PK-yrityksille. Olen paljon puhuneet tuesta PK-yrityksille Euroopassa. 15 kohdassa mainitaan Sataviisikymmentä 000 yritystä on tässä mukana. Muistaakseni Paroso viime viikolla puhui 24 miljoonasta pk-yrityksestä. Hän totesi, että jokainen ehkä voisi palkata yhden, niin työttömyyshän siinä katoaisi samalla. kun joku meistä sitten aikanaan oli aktiivinen PK-päivänä täällä syksyllä, aina kun minä olen siellä mukana, niin tavan takaa kuului valitusta siitä, että ainakin liike-elämän edustajat totesi, että eivät tiedä miten tätä rahoitetaan. Heidän mielestään se on virkavaltaista, mutkikasta, he eivät tuntene näitä eri rahastoja, ja vaikka sitten mukaan olisivat edunsaaja-asemassa, niin eivät mitään saattan, saaneet. Se tuli esille tavan takaa seminaarissa, kun minä siellä olin. Tässä siis aprikoi vain, mitä te oikein teette. Kuten totesin, tämä on talouden selkäranka kuitenkin. Sitten toinen kysymys liittyen 48 kohtaan. Siellä väitetään, että EIT pitäisi mitään tukea, jos se on pahaksi ilmastolle. Tarkoittaako se sitä, että ei voida esimerkiksi putkia, kaasuputkia, öljyputkiakaan tukea tai ydinvoimaakaan ei voida tukea? Siis ihan vain kyselen. Nyt on nimittäin nähtävissä Euroopassa, että yhä enemmän olemme riippuvaisia Venäjän kaasusta. Mistä öljystä sitten olen ripoisenpä tiedä, mutta ongelmia on. Eli kiitos. Ja, dank, äh, kollegi. Kiitokset kollega Schmidt. Sitten kollega Uhlmeier, olkaa hyvä. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, nachdem ich Kiitos äh, puheenjohtaja koska olin toisessa valiokunnassa, niin haluaisin vielä esittää kolme lyhyttä kysymystä EIPlle. Haluaisin kiittää EIPtä siitä, että se on toimittanut meille hyvin perusteelliset kysymykset. Minulla on seuraava kysymys perustettiin tällainen valvonta task force-ryhmä, jonka tarkoituksena oli katsoa nimenomaan ulkoista apua ja kehitysapua ja katsoa, ovatko tavoitteet saavutettu, millä tavalla ne on saavutettu, mitä ongelmia syntyy. Ja haluaisin kysyä, onko tässä yhteydessä, oletteko te saaneet jo lähempää tietoa? Kiitos. Sitten minulla on täällä vielä yksi puheenvuoropyyntö, kollega Balcisits. Jos mut eivät halua vielä puheenvuoroa, niin Malchisis, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla olisi yksi kysymys. Nyt kun me keskustelimme Irvanin investointipankin toiminnasta, Euroopan investointipankilla on tällä hetkellä vielä korkein mahdollinen luottoluokitus. Ja samanaikaisesti käydään kiivasta keskustelua luottoluokituslaitosten toiminnasta. Teidänkin luottoluokituksenne on heikkenemässä ja teidän täytyy tehdä kaikkeenne nyt, jotta voitte pitää kiinni luottoluokituksesta. Miten te näette luottoluokituslaitosten toiminnan ja miten te suhtaudutte tulevaisuuteen, mikäli Euroopan parlamentissa aloitetaan esimerkiksi keskustelu eurooppalaisesta luottoluokituslaitoksesta. Miten te suhtautuisitte tähän? Ja, vielen Dank. Das war jetzt ein Bündel von Fragen. Kiitos. Tässä oli nyt koko joukko kysymyksiä. Ehdotankin, että seuraavat puheenvuorot otetaan toisella kierroksella. Tehdään toinen puheenvuorokierros vielä, koska tässä nyt oli aika paljon kysymyksiä, joten annan puheenvuoron herra Kreonkuurille EIPstä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, in... Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Toden totta, aivan aluksi toteaisin, että mekin olemme kiitollisia esittelijälle hyvästä mietinnöstä ja hyvästä yhteistyöstä hänen kanssaan. Kun aikana toimitimme tietoja, hänelle selitimme tekosiamme, pyrkimyksiämme. Eli suosituksemme kyllä otamme huomioon, kuten aina, Kai on selväksi tullut parlamentillekin, että EIP aina noudattaa parlamentin suosituksia visusti, mutta ehkä voisin kuitenkin keskittyä kolmeen neljään tärkeimpään seikkaan. Ei niin, että ne olisivat mietinnössä tärkeimmällä siellä, mutta ne ovat kuitenkin sellaisia, jos ehkä on hiukkasen väärinymmärryksiä tai keskustelun aihetta. Ensinnäkin ei mistään tärkeysjärjestyksessä siis, vaan miten nyt tulevat mietinnössä esille. Ensinnäkin PK-yritykset. Todellakin mietinnössä tunnustetaan ponnistelumme ja pankin sitoumukset ja saavutukset myös kriisin aikoina. Sen verran voin kertoa, että meidän pankkimme yritys paneeli hyväksyttiin syyskuussa ja PK-yritykset ovat siellä edelleen tärkeällä sijalla – volyymi kasvaa entisestään 2012 verrattuna edellisiin vuosiin. Ja hyvin rajoitetuissa puitteissa, jos ajatellaan globaalisti, eli kiinnitämme paljon huomiota siihen. Me olemme myös rakentamassa paraikaa yhdessä komission kanssa erilaisia välineitä, yhteisiä välineitä, joissa käytetään vipuvoivaa, joka EUn talousarviolla on, ja yhdistetään se EIPn äh, rahoituskapasiteettiin Kreikan yhteydessä, mutta myös tutkimuksen riskinjakovälineessä. Siellä on nyt oma osansa myös pk varten. No sitten puheet kriteereistä välikäsiä varten. En tässä siinä viivähdä sen enempää, että halua erikseen, mutta voin sen verran vahvistaa, että kyllä nämä ovat olemassa myös verkkosivullamme. Kaikki on hyvin avointa, läpinäkyvää myös näiden välikäsien valinnan osalta. Sen verran sanottakoon, että yksi tärkeimpiä kriteereitä, kun välikäsiä valitaan, no ensinnäkin ehdollisuus. Haluamme vahvistaa sen, että kun heitä on mukana kuviossa niin se tarkoittaa enemmän rahoitusta. Ei tässä pankkia pelkästään rahoiteta, vaikka sinälläänkin se on tärkeää toimintaa. Toiseksi rahoitusedun siirtäminen siinä muodossa, kuin me sitä tarjoamme, niin se pitää sitten päätyä lopullisille edunsaajille, eikä se jää välikäsien käsiin. Ja tässä vastauksena kysymykseen, jonka herra Schmidt kai esitti avoimuudesta nimittäin, että meillä on nyt sopimusvelvoitteenakin välikäsille, että, että he kertovat myös lopullisille edunsaajista EUn tuesta tai EIPn tuesta. Sitten valvonta. Sekin on yksi puoli, joka liittyy pk-yrityksiin. Totta kai me harjoitamme laajaa valvontaa Se on jo sopimuksessa mukana. Ja jos ajatellaan sen sen, että annetaan luottoa eikä apurahaa, niin se maksetaan takaisin. Näin pystymme jatkamaan valvontaa myös välikäsien kanssa, mitä tehdään ja niin, että sitoumukset toteutuvat. Lopuksi vielä raportoinnista, varsinkin raportoinnista parlamentille. Me totta kai otamme huomioon tämän pyynnön Totta kai sen lisäksi, että voimme vastata aina satunnaisiin kysymyksiin, niin meillä on aika paljon myös johdonmukaista raportointia olemassa. Erilaisia asiakirjoja toimitetaan parlamentille. Me haluaisimme varmistaa ehdottomasti sen, että näiltä osin olette täysin tyytyväisiä saamanne tiedon kanssa. Jos näin ei ole, niin totta kai asiaan voidaan palata. Tämä liittyy siis PK-yrityksiin. Mielenkiinnolla odotankin, mihin toimiin ryhdytään seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Ensi viikolla tietääkseni PK-yritykset ovat siellä Framilla. Ehkä siellä tulee sille muita välineitä PK-yritysten tueksi yhdessä myös EIPn kanssa. Sitten menisin toiseen kysymykseen, joka liittyy tilintarkastukseen ja seurantaan. Tässä ensikättelyssä sanoisin, että on hyvä, tär- on tää hyvä tehdä ero näiden kahden välillä. Ensinnäkin tilintarkastus, se on tavallaan kysymys, joka liittyy siihen, että asianmukaisella tavalla selvitetään sitä, että EIPn toiminnassa noudatetaan sääntöjä ja standardeja, joista on sovittu ja mitä politiikkaa täytyy noudattaa. Näiltä osin haluaisin painottaa sitä, että meillä on jo iso arsenaali sisäistä tilintarkastusta varten, ulkoiset tilintarkastajat, sisäiset, oma komiteakin. Toisin sanoen me uskomme, että tilintarkastuksen puolella pelin säännöt takaavat täyden tilintarkastuksen meidän toiminnassanne. Sitten tilintarkastustuomistuimen rooli vielä, koska tällainen kysymys tuli esille. Täytyy tehdä aivan selväksi, että tilintarkastustuomioistuimella on täysi oikeus tilintarkastaa pankin koko toimintakirjo, kun budjettivaroja käytetään. Sitä on sovittu. Se on myös sopimuksessa yhdessä tuomioistuimen ja komission kanssa. Siinä ei ole mitään nokakoputtamista. Ja mitä täällä haluttiin vielä lisää tarkastuksiakin, niin mikäpä, ettei me olemme avoimia siltä osin. Sitten Basel kolmonen. Seuraavaksi se on esillä myös teidän mietinnössänne. Voin vain vahvistaa, että vaikkakin EIP ei sinällään liity muuhun kuin meidän säädöksiimme EU-ssa, niin me totta kai noudatamme säädöstä, jos tämä Basel 3 jotenkin myös on esillä meidän säädöksissämme. Ja, ja me noudatamme sinällään jo toiminnassamme Basel 3 esimerkiksi pääomavaatimuksien osalta tämä liittyy myös likviditeettiin. En mene yksityiskohtiin. Mutta Basel kolmosen henkeä kyllä noudatamme, vaikkakaan sitä ei vielä ole täysin saatettu osaksi EU-säännöstöä. Tuli esille myös kysymys herra Kajerin suulla valvonnasta. Totta kai parlamentti on jatkuvasti tätä peräänkuuluttanut ja mehän tiedämme, että EIP on täysin avoimin mieli näiltä osin halukas myös vastaamaan jos ajatellaan muita monikeskeisiä rahoituslaitoksia tai mitä muitakaan rahoituslaitoksia, niin ne eivät tällaisen valvonnan alla ole, suppeasti ymmärtäen, mutta jos jonkinlainen malli löytyy ja voimme olla esimerkkinä, että mennään pidemmällä kuin muut ja varhemmin kuin muut, niin olemme kyllä halukkaita. Me tiedämme, mitkä ovat vaikeudet. Nimittäin se laitos, joka sen voisi tehdä, on EKP, siis perusopimuksen nojalla voisi näin tehdä, mutta jäsenvaltiot eivät ole vielä tätä hyväksyneet. EKPn pääjohtaja on jo vahvistanutkin, että yksimielisyyttä ei edes omassa johtokunnassa löydy. Muut elimet voisivat tarjota, mutta olemme kyllä valmiita täyteen syyniin. Me kuitenkin toimimme ikään kuin meitä jo valvottaisiin siinä mitassa varsinkin Luxemburgin valvontaviranomaisen kanssa tehnyt sopimuksenkin nojalla. Kyllä me toimimme ikään kuin jo, mutta tarkkaan ottaen tai oikeudellisesti ratkaisu ei vielä ole tarjolla. Tämä liittyy valvontaan, seurantaan, tilintarkastukseen ja totesin, että se sinällään poikkeaa sinällään arvioinnista tai seurannasta. Se liittyy enemmänkin siihen, että tavoitteet saavutetaan toiminnassamme niin että toimiemme tulokset vastaavat myös tavoitteita. Tässä vain vahvistaisin sen verran, että vastatakseni myös rouva Holmajerille, että pankin seuranta elintä on vahvistettu hiljattain. Tämän vuoden alusta lukien meillä on uusi järjestelmä tulosten mittaamiseksi. Se on myös perusta kun raportoimme parlamentille tämän kauden lopussa ja jatkossakin ja toivottavasti näin saatte myös vastauksen odotuksiinne. Kolmanneksi menisin kysymyksen, joka liittyy fossiilisiin polttoaineisiin. Tästä sanoisin ensinnäkin, että tässä on syytä olla varovainen lukujen kanssa. Meillä on ympäristövaliokunnan lausuntoluonnos. Siinä on lukuja, jotka ovat asianmukaisesti väärin. Me emme ole 10 prosenttia osoittaneet luototustamme fossiilisiin polttoaineisiin. Ei pidä ollenkaan paikkaansa. Kyse on noin 3,5 prosentista noin pyöreästi ottaen ajatella meidän luototustamme ylipäätään energian tuottamiseen. Se menee hiileen ja ruskohiileen tai niitä käyttäviin laitoksiin. 76 prosenttia kuitenkin tästä energiatuotantoon menevästä luototuksesta menee uusiutuviin energialähteisiin. Luvut ovat teille tarjolla yksityiskohtaisemminkin, kuten aina. On syytä olla varovainen, kun niitä käytetään. Miksi sitten edelleen me jonkin verran puolamme myös fossiilisia polttoaineita, kuten herra Smith oikeastaan totesikin, syy on hyvin ilmeinen. Kyse on myös tarjonnan turvallisuudesta, varmuudesta, huoltovarmuudesta aivan selvää on, että kaikkia ei vielä voida uusiutuvin kattaa, vaikkakin jotkut maat, suuretkin, kuten Saksa, ovat luopumassa ydinvoimasta, jos ajatellaan varsinkin kaasua, niin edelleen sitä täytyy rahoittaa vaikkakin hyvin marginaalisesti meidän tapauksessamme. Meillä on selvät reunaehdot, jotain 3,5 prosenttia oikeastaan meidän luototustamme menee eh, rusko hiilipohjaiseen energiatuotantoon. En mene tässä yksityiskohtiin, se on hyvin teknistä, mutta ne ovat kyllä teille tarjolla. Mutta kuitenkin nämä reunaerot ovat hyvin tiukat, sen voin taata teille, ettei tässä mennä vastoin EUn tavoitteita ajatellen ilmastopolitiikkaa tai hiilidioksidipäästöjä. Se, että avauduttaisiin kaikille maille toiminnassamme joku teistä viitasi siihen, pikaisesti mainitsisin, että siitä puhuin juuri eilen regivaliokunnassa, että jos jotain uusia maita tulee vaikeuksia olevien maiden tueksi, niin periaatteessa niiden pitäisi olla tarjolla kaikille maille. Ei tässä pitäisi ryhtyä rajoittamaan millään muotoa. Se on myös meidän käsityksemme. Täällä tuli esille myös kolmena luottoluokitus, usean Viime vuoden lopussa kolmos Aan kysymys tuli meidän yhteydessämme esille. Tavallaan sen jäljessä, kun tämä kysymys nousi kaikkien euroaluemaiden kohdalla, Standard and Poor's pani meidät syynin alle ensimmäisenä tämän osalta. Siinä me huomasimme, ja se on aika hankalaa meille oikeastaan, että luottoluokituslaitokset ovat muuttaneet lähestymistapaansa nyt. Myös menetelmiä, kun analysoivat luottoluokituslaitoksia. Aikaisemmin keskityttiin pääomakysymyksiin, missä määrin pääoma on verrattuna riskeihin ja saataviin. Siinä olemme aika hyvillä. Ja sitten yhtäkkiä päätit päättivät ilmoittamatta sen enempää, että käyttävät toista indikaattorit, tätä vipuvoivaa, siis nimellinen suhde, joka on kokonaisluototuksen ja, ja pääoman välillä. Ja tässä viimeisen 50 vuoden aikana meillä on ollut paljon korkeammat luvut kuin monilla muilla monikeskeisillä pankeilla siitä syystä, että me toimimme 90 prosenttisesti Euroopassa. Siellä on paljon vahvempia maita, vahvempia riskejä ja näin voimme toimia vähemmällä pääomalla, siis nimellisesti ottaen nyt tilanne on muuttunut. Meillä on paljon korkeampi vipuvoimatekijä ja siksi olemme valvonnan alla. Olemme käyneet keskusteluja myös luottoluokituslaitosten kanssa viime vuonna. He tutustuivat tarkkaan meidän salkkuumme ja hyväksyvät sen, että he voisivat vahvistaa kolme aata Eli luovuttiin valvonnasta, kolme aata vahvistettiin, koska meidän salkkumme on niin vahva, mutta kuitenkin näkymät ovat negatiiviset. Tärkein syy siihen, että me pystymme vakuuttamaan heidät kolmos Aasta, esimerkiksi siinä meidän osakenomistajien asemaa heikennettiin, tai myös velallisten on siinä, että meidän salkkumme on niin hyvä, ja meidän pankkimme yrityssuunnitelma on se, että luototusta vähennettäisiin kaiken kaikkiaan. Ja näin tämä kuuluisa suhdelukukin laskee. Tämä, täällä tuli esille myös kysymys, joka liittyy velan anteeksiantoon Kreikan kohdalla. Minä sanoisin tässä nyt yksi kantaan, että me uskomme, ja tämä on hyvin vakava asia, että jos tällaista ante, osittaista anteeksiantoa toteutettaisiin, niin aivan välittömästi varmasti kolme aata kyllä katoaisivat. Yksinkertaisesti siitä syystä me, me emme ole niin kuin EKP, eli painamme rahaa, emme ole ikään kuin komissiolla talousarvio. Me elämme luototuksemme varassa. Meillä on 4 miljardia, siis joukkovelkakirjolainoja markkinoilla. Ja yleisesti on hyväksytty se, että meillä on tietynlainen erityisasema, jos se nyt yhtäkkiä katoaa, ties mistä syystä, niin koko malli sortuu tämä on vaarassa. Ja mainittakoon lopuksi vielä, että noin 70 prosenttia meidän lainoistamme perustuu nimenomaan laitoksiin, jotka itse ostavat kolmen A-joukkovelkakirjalainoja. Jos me menetämme sen meidän erityisasemassa, niin kyse on pankiin elämästä ja kuolemasta, joudumme vaara-asemaan. Eli yhteenvetona meidän kolme haatamme on salkkumme vahvuuden vuoksi vahvistettu. Ei ole odotettavissa, että me olisimme osana Kreikan lainan anteeksiantoa, koska me olemme, meillä on oma asemansa ja EUn toimielimet tavallaan markkinoilla. Jos se muuttuisi, niin jouduttaisiin heikolle jäille. Ihan lyhyesti vielä viittaus, jos sopii kahteen hankkeeseen, jotka tulivat esillä. Servian sairaalakysymys. En voida kommentoida sen enempää kuin todeta, että tutkinta on nyt käynnissä. Olaf tietää myös tämän ja kunhan meillä nyt tuloksia on saatu, niin me pystymme myös toimittamaan niitä. En oikein voi kommentoida, kun tutkinta on kuitenkin vielä käynnissä, eikä sitä ole saatettu päätökseen, ja me kyllä otamme huomioon teidän, teidän hälytyskellonnekin. Sitten Marokon hanke. Jos joku on kiinnostunut niin voin viitata näihin kysymyksen vastauksiin liittyen kauttovälänsjärjestöön. Meillä on kuitenkin vakava huolemme siltä osin, miten counterbalance käyttää sensaatiomaista lähestymistapansa sen sijaan, että se tukisi niitä syitä, jotka ovat johtaneet komission halun rahoittaa niin, että tietoisuus EU-politiikasta kehityskysymyksistä vahvistuisi. He ovat koko ajan vienyt pohjaa tältä väärin syytöksiin. Olemme tästä hyvin huolestuneita. Tosiasiat ovat teidänkin käytettävissänne, sanoisin. Tämä on matkailuhanke. Se on erittäin tärkeä Marokossa. Siellä on paljon paikallisia hankkeita mukana, paljon työpaikkoja myös kyseessä. Me olemme siihen tutustuneet hyvin tarkkaan siellä on yksi yritys, joka on yksi parhaimpia tällä haava Euroopassa, niin että voidaan ottaa huomioon myös ympäristökysymykset. En mene yksityiskohtiin nyt tässä yhteydessä, mutta tämä on kyllä teillekin tarjolla, jos haluatte tästä lisää keskustella. Kiitokset eh, herra Grancourt tästä hyvin perusteellisesta vastauksesta kysymyksiin lähden nyt toiselle kierrokselle. Kollega Kalvin ensin. Thank you very much, uh, Mr. Chair. I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Dylan Kuria tästä arvokkaasta selonteosta ja myöskin kiittäisin Rova Ivanovaa investointipankkia koskevan erittäin kattavan mietinnön laatijaa. Erään seikan haluaisin poimia esiin, en ikään kommenttina, vaan ei niinkään kysymyksiä, vaan pikemminkin kommenttina siihen, mitä herra teillä, te, sanoi investointipankin roolista Euroopan parlamentin odotuksilta, jotka kohdistuvat investointipankkiin. Me jatkuvasti kannustamme investointipankkia tukemaan Euroopan unionin prioriteettien toteuttamisessa. Tämä on erittäin tärkeää työtä, jota investointipankki tekee. Kyse on kuitenkin pankista, rahoituslaitoksesta. Ja aina kun esitetään kysymyksiä, jotka kohdistuvat pankin luottoluokitukseen, meidän täytyy olla selvillä siitä, että joskus vaatimukset ja pyynnöt, jotka tulevat parlamentilta ja muilta toimielimiltä, saattavat olla ristiriidassa luottoluokituslaitosten näkemysten tai toiminnan kanssa. Joskus meidän täytyy tehdä päätöksiä ja katsoa, mikä on tärkein prioriteetti. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä Rova Ivanovan mietinnön kanssa, kun hän peräänkuuluttaa sitä, että luottoluokitus pitäisi ottaa pankin päällimmäiseksi prioriteetiksi, huolimatta siitä, mistä syystä pankki joskus menettääkin luottoluokituksensa. Tämä tulee heijastumaan myöskin sen rahoittamiin hankkeisiin. Euroopan instituutioiden toiminnan kannalta Luottoluokitusta nimenomaan täytyy tehdä, pitää prioriteetteja tehdä yhteistyötä pankin kanssa, jotta se voisi pitää kiinni huippuluokituksestaan. Triple Asta. On hienoa, että herra Kuura kertoo, mitkä syyt ovat olleet keskustelun takana. Ja kyse on luottoluokituslaitosten metodologian muuttamisesta suhteessa tämän tyyppisiin pankkeihin. Mitä me sitten voimme tehdä tukeaksemme investointipankkia, jotta se voi pitää kiinni luottoluokituksestaan. Me voimme pohtia tapoja, jolla ei annettaisi niinkään pääomaa lisää investointipankille, vaan enemmän käteistä. Luottoluokituslaitokset ovat muuttaneet omastomi lähestymistapansa, kun ne tarkastelevat pääomariittävyyttä ja vipuvaikutusta, joten me voimme lisätä siis pankin käteisvaroja. Tällä tavalla uh, nähdäkseni, kun me keskustelemme uh, seuraavasta uh, monenvuotisesta rahoituskehyksestä ja rahoitusvälineestä sen yhteydessä, meidän täytyy pohtia sitä, miten me voisimme lisätä rahoitusvälineiden käyttömahdollisuutta siten, että lisätään pankin käteisvaroja. Jatkuvasti on otettu parlamentin puolella esiin toinenkin ehdotus tai vaatimus me haluamme varmistaa Euroopan unionin osallistumisen pankin pääomittamiseen. Tämän osuuden ei pitäisi olla niinkään takuiden muodossa, vaan pikemminkin likviditeetin muodossa. Tämä olisi yksi hieno tapa, jolla voitaisiin yhdistää rahoitusvälineet, joita voitaisiin käyttää jat- tulevaisuuden investointipankin puolella Euroopan unionin talousarvioon siten, että lisätään pankin käteisvaroja. Kiitos. Vielen Dank. Äh, als nächster der Kollege Kiitos. Sitten kollega Gerbrandi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää IPn edustaja näistä ensimmäisistä vastauksista. Meille on tärkeää, että meillä on yhteenkuuluvuutta ja jatkuvuutta politiikoissa niin, että yhden alan politiikka ei ole ristiriidassa toisen alueen politiikan tavoitteiden kanssa. No tämä on todellista paperilla. Me tiedämme, että jotkut politiikan alat ovat hieman tasa-arvoisempia kuin toiset. Yksi näistä heikommista politiikan alueista on monimuotoisuus. Meillä oli strategia vuoteen 2010 asti, jossa sanottiin, että Euroopan unionissa halusimme pysäyttää luonnon monimuotoisuuden vähenemisen. Me olemme käynnistämässä uutta strategiaa ja vuonna 2020 jälleen kerran me haluamme pysäyttää luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja me haluamme myös äh, tavallaan työskennellä jo menetetyn monimuotoisuuden palauttamiseksi. Haluaisinkin kysyä Millä tavalla Euroopan investointipankki on ottanut mukaan työhönsä nämä tavoitteet projekteissansa, eli siis sen monimuotoisuuden vähenemisen? Eli on olemassa tällainen periaate, jonka mukaan projektit tasollakaan ei saa olla negatiivista vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Tämä on tärkeää, kun pyritään saavuttamaan tavoitteet tällä alalla. On useita syitä, miksi me pidämme luontoa ja luonnon monimuotoisuutta meidän, meidän ähm, elämän vakuutena, henkivakuutuksena. Ja sen vuoksi voinette vastata hieman tähän. Ja, vielen herzlichen Dank. Gibt es eine weitere Wortmeldung, Frau? Kiitos. Äh, sitten edustaja Siskova, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, samozřejmě chtěla také <clears throat> velmi poděkovat paní... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää meidän esittelijäämme hyvin lämpimästi, mutta kiitokset myös Euroopan investointipankin edustajalle. Kaikki nämä tiedot ovat varsin mielenkiintoisia mielestäni, varsinkin kun ajatellaan, mitä mahdollisuuksia optioita pankilla on käytössään. Esimerkiksi myös Kreikan velan järjestelyissä vaikuttaa oikeastaan aivan mahdottomalta, että EIP mitenkään olisi siinä mukana. No, tämän keskustelun pohjalta uskon itse henkilökohtaisesti, että meidän pitäisi tukea tiettyä riippumatonta roolia, joka EIPllä olisi. Näin se pystyisi jatkamaan kaupankäyntiään markkinoilla pääoman haalimiseksi. Siksi minusta on erittäin tärkeää, että meille kerrottiin tarkemmin niistä syistä, joita on mekanismien taustalla. Minulla oli erittäin tärkeää pystyä ymmärtämään, että tämä saattaisi johtaa myös jopa siihen, että toiminta kärsisi. Sitten seuraavaksi tuki, jota annetaan PK-yritykselle Euroopan unionissa. Me saimme tästä erittäin mielenkiintoisen kertomuksen tilintarkastustuomioistuimelta. Maanantaina kuulimme siitä valiokunnassa. Saimme enemmän yksityiskohtaisempia tietoja myös kertomuksesta – ainakin kun ajatellaan lopullisia edunsaajia, minkälaista valvontaa esimerkiksi harjoitetaan näissä luotoissa. Siksi esittäisin seuraavan kysymyksen. Olisiko mahdollista, että Euroopan investointipankki harjoittaisi jonkinlaista valvontaa siinä tavassa, jolla lopulliset edunsaajat toimivat? Miten ne käyttävät voimavaroja, näitä luottoja? Muistan kertomuksesta yhden mielenkiintoisen asian nimittäin, että ei siellä niin tarkkaan valvota tai seurata, kuinka paljon esimerkiksi työpaikoja voitaisiin luoda, kiitos näiden luottojen näissä kaikissa pk-yrityksissä. Tätä ei seurata sen tarkemmin. Meillä on vain yleinen käsitys työpaikoista. Otan tämä nyt vain esimerkinomaisesti esille kun seurataan lopullisia edunsaajia. Kiitos kaikista selvityksistä ja tiedosta. Kiitos. Tällä toisella kyselykierroksella ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten äh, nyt voitte vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia vain lyhyesti herra Kalfinille. Voin vain todeta sen verran, että olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan. Nyt EIP on kyse siitä, että me ponnistelemme ty- työmme parissa, ettei synny tällaista aukkoa pääoman saamisessa. On sitten, sitten ongelmia jäsenvaltioita muiden kanssa siinä, että tässä tätä astetta jotenkin muutettaisiin meidän täytyy miettiä tätä velkaantumisastetta, joka on nyt seitsemän luokkaa. Budjetissa voisi olla ehkä jotain käytettävissä, se voi olla yksi euro tai seitsemän euroa, riippuen pankin velkaantuneisuusasteesta. Siinä olemme aivan samoilla linjoilla, mutta se on oikeastaan poliittinen kysymys enemmänkin täällä parlamentissa ja neuvostossa. Siitä täytyy siellä päättää. Me voimme vain vahvistaa teknisen puolen tässä. Herra Gervandi, Valitettavasti minulla ei ole yksityiskohtaisempia tietoja tähän. Tiedän, että pankki kyllä on vakavasti harkitsemassa luonnon monimuotoisuutta. Olemme tietoisia siitä. Meillä on myös ihmiä siinä. Asiantuntijoita kultakin alalta. Meillä kyllä on tämä hoidossa me olemme nyt valmistelemassa suuntaviivojakin. Valitettavasti en pysty tästä sen enempää kertomaan. Ehkä voimme olla yhteydessä myöhemmin teidän kanssanne. Kolmas kysymys PK-yrityksistä. Niin, en tiedä voidaanko sanoa, että että me, meillä on oma väkemme 800 henkilöä, jos me haluamme olla yhteydessä 150 000 pk-yritykseen Luxemburgista käsiin. Me emme voi muuhun turvata kuin välikäsiin, ja näin teemmekin. Kaikilta niiltä osin, mitä Rova Cheskova otti esille. Jos näitä yksittäisiä pk-yrityksiä tai hankkeita, miten niitä valvotaan, eivät he voi tehdä ihan mitään lystävää, mutta me teemme niin, että meillä on selvä kuvailu siitä, mikä on mahdollista, mikä ei, mikä on tukikelpoista, mikä ei, mitkä ovat siis pelin säännöt, ne ovat sopimuksessa. Välikädet, välittäjäpankit joutuvat niitä noudattamaan ja raportoimaan meillä, mutta me emme voi sen pidemmällä mennä EIPssä, koska se nyt ei vain ole käytännössä mahdollista. Lisättäköön vielä, että työpaikkojen luominen on mutkikas kysymys, tiedätte sen paremmin kuin minä. Jotkut investoinnit johtavat työpaikkoihin, jotkut investoinnit johtavat innovaatioihin. Ei niinkään työpaikkoja, mutta ehkä kasvua jatkossa ja siitä myöden myös työpaikkoja. Tämä kokonaisvaltainen näkemys työpaikkojen määrästä, niin se ei riipu pelkästään pk-yrityksistä sinällään. Kokemuksemme pohjalta me haluaisimme varoitella, että ei tukikelpoisuutta liitetä suoraan pk-yrityksissä työpaikkojen määrään. Se ehkä johtaa huonoille jäljille, jos kun voi olla, että kasvu syntyy myöhemmin, kuten työpaikatkin. Kiitos. Eh, Kiitokset, eh, herra Krajancourt. Ja annan sitten lopuksi vielä puheenvuoron esittelijälle, Rova Ivanovalle. chairman, and uh, let me thank all the colleagues for their Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita erinomaisista kysymyksistään ja puheenvuoroistaan. Kiitän myöskin erittäin tyhjentävistä vastauksista ja selvityksistä, joita herra de Crean kuurmille antoi. Etenkin pidän hyvänä investointipankin halukkuutta sallia osan sen ulkoista mandaattia sen, että tilintarkastustoimiston voi sitä vapaasti valvoa ja tarkastaa sen tilejä. Tätä pidän erittäin hyvänä. Mitä sitten poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. SND-ryhmän puhujan kanssa olen täysin samaa mieltä niistä asioista, joita herra Gair sanoi valvonnasta ja offshore-rahoituskeskuksista ja AAA-luokituksista. Ne ovat osana minun mietintöäni ja kiitoksia, että mainitsitte ne. Schmidtin kommentteihin toteaisin, että hänen ohjelmallaan monet muutkin puhuvat pk-yrityksistä. Minäkin katson, että on erittäin tärkeää, nimenomaan muista pk-yritykset ja niitä varten on omistettu kokonainen osa minun mietintöäni. Kyse on pankin sisäisestä lainaantomandaatista ja sen tärkeästä osasta. Tarvitattiin kohtaan 48 mietinnössäni. Siinä puhutaan ilmastonmuutoksesta. Missään en ole nähnyt viittausta siihen, että tiettyyn tyyppisten hankkeiden rahoitus lopetettaisiin. Kysymykseni liittyi hankkeisiin ja niiden vaatimusten mukaisuuteen suhteessa Euroopan unionin muihin tavoitteisiin. Siitä vain oli kyse. Pisti merkille, mitä te sanoitte fossiili, fossiilisia polttoaineita koskevista luvuista. Envi ja Deve-valiokunnat ovat lukuja toimittaneet. Minä olen itse tarkastanut näitä. Olen kyllä keskustellut kollegoiden kanssa, jotka ovat näitä lukuja esittäneet. Muutoin katson, että kaikki muu oli aivan selvää. Keskustelu oli oikein hyvä. Kiittäisin varjoesittelijöitä ja kiitoksia kerran investointipankin edustajalle niin ikään jään jatkossakin odottelemaan sellaisia kertomuksia, jotka osoittavat meille, että investointipankin toiminta on tehostunut ja parantunut. Kiitokset eh, esittelijä Ivanovalle ja EIPn johtaja Krean Kuurille. Näin olemme vieneet päätöksen kohdan neljä ja siirrymme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on eh, Olafin valvontakomitean vuosikertomus eli olla petoksen vastainen elin. Ja esittelijä on Ingeborg Gressle. Ja nyt toivotankin sydämellisesti Rosalind Ricein ja Dimut Teaton joukkoomme, joka oli myös aikoinaan tämän valiokunnan puheenjohtaja. Tervetuloa. Te esittelette tämän kertomuksen ja toivottaisin pääjohtajan Olafin pääjohtajan Olaf Giovanni Kesslerin myös tervetulleeksi. Wünscht die Berichterstatterin eingangs das Wort, dann können wir direkt in den Bericht einsteigen. Jos ei esittelijä halua sanoa mitään, niin annan suoraan puheenvuoron Teatolle ja Vaitille. Kumpi teistä haluaa aloittaa? Olkaa hyvä. Frau Theato, schön. Herzlichen Dank. Danke. Ähm, Herr Präsident. Herra puheenjohtaja, arvon esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Kollegani Rova Wright ja minä me kiitämme tästä kutsusta tänne valiokuntaan tulla esittelemään vuoden 2011 Olavin valvontakomitean äh, vuosikertomusta. Tämä on tämä meidän viimeisin vuosikertomus meidän mandaatissamme uudet jäsenet ovat jo käynnistäneet työnsä. Toisin kuin aikaisemmissa kertomuksissa, tällä kertaa me emme kerro ainoastaan vuoden 2011 toimista, vaan välitämme myös katsauksen meidän työstämme kuluneena kuutena vuotena ja siitä, mitkä olivat painopisteet valvontatyössämme. Meidän mandaattikautemme autana kaikkein tärkeintä oli valvoa Olafin riippumattomuutta sen tutkintatoimissa ja varmistaa tämä ilman, että kuitenkaan puutuimme itse toimintaan. Olafin tutkimusten valvonta keskittyi ennen kaikkea kolmelle alalle. Ensinnäkin sille, miten Olaf toteuttaa tutkintatoimensa, toisekseen Olafin hallinnon vaikutus tutkimusten riippumattomuuteen. Kolmanneksi lainsäädännöllisten päätösten toimeenpano Olafin riippumattomuuden takeena. Tämänpäiväisessä puheenvuorossamme olemme ottaneet esiin meidän mielestämme kaikkein tärkeimmät näkökulmat liittyen Olafin riippumattomuuden ylläpitämiseen, mutta myös asioita, jotka ovat yhteinen mielenkiinto sekä jäsenvaltioille että Olafille. Ja vielä toinen huomio Euroopan parlamentti ja teidän valiokuntanne neuvottelee, tai valittele, valmistelee uutta asetusta vuodelta 1999 ja Euroopan komission ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi on ollut keskusteltavana hyvin perusteellisesti meidän valvontakomiteassamme. Olemme kuulleet ammattilaisia ja vastuullista komission jäsentä. Kaiken kaikkiaan olemme laatineet kolme lausuntoa. Viimeisin niistä numero 4 2011 löytyy teidän liitteistänne vuoden 2011 vuosikertomuksesta. Mitä tulee tämän kuuden vuoden mandaatin äh, kokemuksiin, olemme sen perusteella tehneet koko joukon suosituksia tähän äh, asetussuositukseen ja tämän tulee pyrimme ottamaan tässä esityksessä esiin. No niin, lähden nyt äh, ensin äh, käsittelemään valvontaa ja sitä, miten Olaf on toteuttanut toimensa. Me kävimme lävitse äh, Olafin tutkinta-aloja, jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa tutkimuksen riippumattomuus. Kolme asiaa tässä haluamme ottaa esiin. Nimittäin Olafin toimien äh, velvollisuus, äh, informaationvaihto jäsenvaltioiden kanssa sekä yhteistyö ja informaationvaihto toimielinten kanssa ja virastojen kanssa. Nämä kaksi ensimmäistä asiaa minä käsittelin ja edustaja tai Rova Wright tämän kolmannen ja sitten lopuksi yhdessä kerromme päätelmämme. Ensinnäkin nämä Olafin äh, toimet. Meidän kannassamme numero 3 vuodelta 2010 ja numero 4 2011. Valvontakomitea toi esiin huolenaiheensa liittyen siihen, että ei ole kunnollista ähm, määritelmää Olafin toimivaltuuksista ja vastuista tutkimuksissa, kuten tässä äh, vuoden 1999 äh, asetuksessa on määritelty. Jos äh, tässä asetuksessa olisi määritelty, että Olafilla on velvollisuus saada kaikkiin toimielimiin, virastoihin, äh, saada sieltä informaatiota, niin kuitenkin viimeisimmät tote- tapahtumat ovat osoittaneet, että näitä toimivaltuuksia on vahvistettava. Kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen on tuttu ja löytyy tästä numerosta 2 2011 kun on avattu ja toteutettu tutkimuksia Euroopan parlamentin jäsenten kanssa Samoin ja se, että tämän toimielimen jäsenten tietoa saataisiin Euroopan parlamentista näistä jäsenistä, niin Euroopan parlamentti kyseenalaisti tämän ja kieltäytyi. Valvontakomitea tuki Olafia ja totesi, että Olafin mandaatin tulkinnanvaraisuuksien vuoksi näitä toimivaltuuksia on rajoitettu ja sitä kautta on mahdollista estää Olafin toimintaa. Ja toinen liittyy Olafin toimielimenä. Olafilla ei ole, mitään, ei ole saanut automaattista pääsyä komission henkilökohtaisten tietojen tietopankkiin, kun se on avaamassa tutkimusta meidän kannassamme yksi vuotta 2011 me olemme me tuemme Olafia tässä vuoropuhelussa komission kanssa. Toinen asia, yhteistyö ja informaation vaihto jäsenvaltioiden kanssa. Epäilemättä näiden Olafin operationaalisten toimien tehokkuus liittyy jäsenvaltioiden yhteistyöhön ja osallisuuteen sekä tutkimuksen aikana että seurantana. Kun äh, laaditaan äh, tutkimuksia ja asiakirjoja tutkimusta, jotka kestävät yli yhdeksän kuukautta, niin komiteamme on löytänyt useita huomautuksia sitä, jotka liittyvät Olafin yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa, ja että näitä tutkimuksia ei ole voitu viedä päätökseen asetetussa ajassa. Olaf toteaa, että on ollut ongelmia liittyen nimenomaan identifioida vastuullisia kansallisia viranomaisia, jotka antaisivat välttämätöntä tukea ja apua esimerkiksi paikan päällä tehdyissä tutkimuksissa. Sen vuoksi 4.2011 lausunnossa me tuemme sitä muutosta, jonka kautta jokainen jäsenvaltio velvoitetaan kansallisten viranomaisten kautta toimimaan vastakum- nimittämään vastakumppani Olafille. Ja sitten äh, seuraavan kohtaan annan puheenvuoron minun kollegalleni Rouva Wrightille. Kiitos. Dank, Frau Theato. Bitte. Kiitokset, Rouva Theato, ja sitten Rova Wright, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon. Aion käsitellä Rova Teaton mainitsema viimeisintä kohtaa, jota hän ei itse käsitellä. Hän totesi, että voidaanko tehdä työnsä kunnolla, Olafin täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ja sen täytyy voida tehdä, tehdä yhteistyötä myöskin unionin toimielinten, viraston, laitosten ja muiden kanssa, mukaan ottaneiden henkilökunnan kanssa. Lähinnä yhteistyö instituutioiden ja elinten ja laitosten kanssa on finne työn tulosten ja tutkimusten tulosten kannalta erittäin tärkeä. Haluamme varmistaa, että kaikki osapuolet tekevät yhteistyötä Olafin kanssa, eivätkä toimi sellaisella tavalla, jotka, sellaisella tavalla, joka estää Olafin sen työssä. Sen vuoksi kiinnitämme erityishuomiota ja näihin seikkoihin ja valvomme näitä seikkoja. Olafin tutkinta asioissa harjoittaman riippumattomuuden valossa. Me pyrimme myöskin tarkastelemaan suhteet, jotka valitsevat sisäisten tutkimusten osalta komissiossa ja muiden instituutioiden omien tutkimusten osalta. Valvomme näitä tutkimuksia ja annamme suosituksia Olafille tarkastamiseen tilanteita, joissa Olaf toimii sellaisella tavalla, tai Olafin var, var, varmistamme, että Olaf toimii sellaisella tavalla, että epäilyn kohteella oleva henkilö voi ilmaista oman kantansa. Ja tarkastelemme myöskin jäsenvaltiossa tapahtuvaa toimintaa ja tapauskohtaisesti toimitamme eri toimielimille ja laitoksille tietoa olevien tutkimuksesta. Ja haluaisin nyt keskittää oman huomioni neljään seikkaan, jotka mainitsin ensinnäkin Olafin mahdollisuus saada tietoa toimielimiltä ja toimielimien auttaminen tässä suhteessa. Entä sitten vastuun välttely ja mahdollisuus antaa epäilylle henkilölle ilmaista, tilaisuus ilmaista oma kantansa sekä tapauskohtaisten raportin toimittaminen eteenpäin. Ensinnäkin tiedon saannista, tiedon, joka on toiminnan hallussa. Tämä huolestuttaa meitä, koska meiltä, meistä nyt vaikuttaa siltä, että luottamus on saattanut nyt kadota Olafille ei anneta aina välttämättä tietoa tietokantoihin, joita esimerkiksi komission käytössään luottamuspulasta on kyse. Huolimatta sitä, että artiklassa 4, alakorjassa 2 ja ensimmäisessä luvussa asetuksessa vuodelta 73 selkeästi viitataan siihen, että Olafilla täytyy olla välitön pääsy kaikkeen tietoon, joka on toimijoiden halussa. Komissio on ollut erityisen vastahakoinen antamaan Olafille nopeasti, diskreetisti tietoa tietyistä henkilö tietoihin liittyvistä asioista asetuksen 45 sääntöjen, sääntöjen rikkovalla tavalla asetus 45 vuotta 2001 huolimatta siitä aina tieto ei ole toimitettu. Tutkimusten alkuvaiheessa ennen kuin varsinainen tapaus käsittely on otettu, on katsottu, että tarvitaan tietoa tutkimuksen varmistamiseksi, mutta tällaista vastahakoisuutta on ilmennyt kauan jo, ja mitään kunnosta sopimusta asiasta saatu aikaan. Me toivomme, että heidän suositustemme myötä, ja kun otetaan huomioon lausunto 1 kautta 2011, ja se vuoropuhelu, jota komissio ja ULAF ovat käyneet viime aikoina, toivottavasti nyt ratkaisu sitten pikkuhiljaa on näköpiirissä. Me uskoimme, että muutettua asetusta pitäisi myöskin toteuttaa niin, että saadaan kunnon tasapaino aikaan yhtäältä. Olafin täytyy saada tietoa, joka on toimijoiden halussa ennen kuin tapauksen varsinainen käsittely aloitetaan niin myöskin tutkimuksen aikana. Ja toisaalta sitten täytyy varmistaa, että tietosuojasääntöjä noudatetaan. Toiseksi on joitakin tapauksia, joissa Olaf ei välttämättä kuule asian osaista riittävästi. Kun Ulla tekee sisäisiä tutkimuksia, sen täytyy ensin pyytää lupaa pääsihteeriltä tai viraston tai laitoksen tai toimielimen puheenjohtajalta tai puhemieheltä, mikäli ja lisäksi pitää antaa kyseiselle henkilölle, mahdollisuus ilmaista oman kantansa. Lausunnossamme vuodelta 2010, lausunnossa numero 5, me ilmaisimme kantamme, että mikä toiminen kieltäytyy tai lykkää hyväksymisen antamista, silloin Olafin tutkimukset saattavat vaarantua. Olemme pistäneet merkille, että lukuisissa tapauksissa Olafin tapaustietojen käs- lähettäminen kansallisille viranomaisille on estynyt siksi, että että sopimuksen saaminen toimilimeltä kaitokselta on viipynyt tai puuttunut. Erässä tapauksessa esimerkiksi erään laitoksen tai toimielimen pääsihteeri vitkutteli 14 kuukautta ennen kuin suostui Olafin pyyntöön huolimatta siitä, että tämä pyyntö toistettiin jatkuvasti. Mitään selitystä kieltäytymiselle ei esitetty. Toisessa tapauksessa kyseisen laitoksen pääsihteeri alun perin kieltäytyi antamasta sopimussuostumustaan, mutta viisi kuukautta kesti ja sitten suostumus saatiin. Joten voitte nähdä, että on olemassa todellinen vaara, että meneillään olevia tutkimuksia halutaan estää viivyttelemällä ja jättämättä velvollisuuksia täyttämättä. Ja esimerkiksi lausuntomme 5 vuodelta 2011 viittaa siihen, että uudessa asetuksessa pitäisi olla sellaiset säännöt, että tällainen vitkuttelu ja kapuloiden rattaisen laittaminen pitäisi estää. Se tapa, jolla nykyehdotuksessa 1073 asetuksessa asia hoidetaan, on riittämätön. Asetus ei ole riittävä tässä suhteessa. Kolmas seikka liittyy Olafin velvollisuuteen toimittaa tietoa toimielimille. Nykylainsäädännön valossa Olafilla on laillinen velvoite ilmoittaa toimielimille tapauksista, jolloin sisäinen tutkimus osoittaa, että henkilökuntaan kuuluva jäsen on saattanut sekaantua johonkin tapaukseen. Tästä on olemassa poikkeuksia, mikäli kyse on ehdottomassa salassa pidosta henkilön kohdalla, taikka mikäli tutkimus kuuluu pikemminkin kansallisten oikeusviranomaisten käsittelyn. Artikla 4.6 muutetussa asetuksessa muuttaa tätä sääntöä. Siellä todetaan, että epätavallisessa poikkeuksellisissa tapauksissa, jolloin tapauks, tapauksen velvollisuus on muuten vaarassa, Olaf voi käyttää muita tiedon välityskanavia. Meidän lausuntomme neljä vuotta 2011 ilmaisee, että olemme huolissamme tällaisesta. Me katsomme, että tämä uusi sääntö vie Olafilta mahdollisuuden pitää tutkimukset salaisena silloin, kun Olaf katsoo tämän tarpeelliseksi. Ja lopuksi vielä eräs seikka, johon olemme kiinnittäneet huomiota, on loppullisen raportin toimittaminen toimielimille, virastoille tai laitoksille. Olemme pistäneet merkille, että ULAF päätti lähettää komissiolle komission pyynnöstä kaikki loppuraportit, jotka oli laadittu sisäisten tutkimusten pohjalta, jotka, tutkimusten osalta, jotka, joiden käsittely oli päätetty ilman seurantatoimia, mutta ei toimittu tätä raporttia muille laitoksille ja elimille. Me tarkastelimme tätä käytäntöä ja tarkoituksena oli pohtia, saattaako tällainen vaarentaa Olafin itsenäisyyden ja puolettomuuden ja hilje viimeisin lausuntomme numero 5 vuodelta 2011 ilmaisi meidän huolemme, että tällainen tiedon välittäminen saattaa vaikuttaa kyseessä olevien henkilöiden oikeuksiin Tutkimuksen aikana ja saattaa johtaa jopa vahingon korvausvaateisiin yhteisöön tuomioistuimiseen Tästä saattaa olla haittaa Ulafin maineelle ja sen kunnialle. Mikäli kyse on arkaluontoisista tiedoista, tiedonantajista, ilmiantajista. Tällaistakin tietojen toimittaminen saattaa vaarantaa tutkimuksen, koska tämä johtaa siihen, että henkilöt eivät välttämättä sitten uskallakaan tehdä ilmiantoa Olafille. Me otamme täysin huomioon huomiot, huomatukset, joita on tehty näiden lausuntojen osalta. Olaf ja komission pääsihteeri ovat itse kommentoineet lausuntoja ja katsovat, siellä katsotaan, että asetuksen mukaan kaikki loppuraportit olipa sitten kyse seurannasta tai seuratotoimista tai ei, pitää toimittaa eteenpäin kyseiselle laitokselle. Entä tarkoita sitä, että kaikki tieto loppuraporteista täytyy toimittaa eteenpäin, koska voidaan kuitenkin, näitä loppuraportteja voidaan kuitenkin editoida ja poistaa sieltä kaikki arkaluontoinen tieto. Näin ei kuitenkaan ole tehty niissä tapauksissa, joita me olemme tarkastelleet. Ainakin tämä mahdollistaa sen, että muut elimet ja laitokset pystyvät vaikuttamaan Ulofin tutkintatoimiin, ja tämä saattaa olla haitallista julkisen luottamuksen osalta, joka kohdistuu Olafin toimiin. Siksi me suosittelemme, että Olafin pitäisi uudelleen pohtia päätöstään, lähettää nämä loppuraportit muuttamattomina toimielimilaitoksille ja virastoille, jotka ovat kyseessä. Olafin pitäisi nähdäksemme ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin sen varmistamiseksi, että tässä noudatetaan EU-lainsäädäntöä eikä millään tavalla vaaranneta Olafin toiminnan tehokkuutta ja riippumattomuutta. Nyt voin kenties siirtyä siihen vaikutukseen, joka on Olafin tutkintafunktioiden, tutkintatoimien hallinnoillilla. Mandaattimme aluksi valvoimme sellaisia asioita, jotka meidän määräksemme suoraan vaikuttavat tutkimusten puolettomuuteen ja riippumattomuuteen, mukaan luettuna tutkimusten hoito, mukaan luettuna suunnittelu, strateginen päätöksenteko, mekanismit, joita varmistetaan sisäinen valvonta ja tutkimusten kesto ja lainmukaisuus. Tarkastelemme tietysti myöskin budjettia, hallinnollista organisaatio- taloutta ja henkilöstöpolitiikkaa Olafin tutkinta tehtävien yhteydessä. Ja lopuksi tarkastamme tietysti myöskin Olafin menettelyitä ja menettelytapasääntöjä, jotka on kirjattu Olafia koskevaan käsikirjan. Nyt olen keskittynyt huomioon lähinnä budjettiasioihin. Lukuisissa lausunnoissa, joita on annettu Olafin vuosi budjetin yhteydessä on jatkuvasti painotettu sitä, että keskeinen toimenpide, johon pitäisi ryhtyä Olafin puolettomuuden takamiseksi, liittyy väitteeseen, että Olafilla on liian vähän rahoitusta. Kunnallinen rahoitus täytyy taata pidemmälläkin aikavälillä. Tietystikin nyt vaikeina aikoina budjettileikkaukset ovat tarpeellisia kautta uudelleen talousarvion, eikä Olaf voi saada tässä minkäänlaista erityiskohtelua, mutta mutta koska se on riippumaton tutkintaelin, sen täytyy olla budjetinkin osalta mahdollisimman riippumaton. Olemme antaneet suosituksen kolme vuonna 2011 sen mukaisesti Ulafin pääsihteeri yksin pitäisi, Ulafin eh, yksi, pääjohtaja yksin pitää, hänen pitäisi olla sellaisessa asemassa, että hän voisi päättää, miten suurista määrärahoista pitäisi olla kyse. Nyt annan puheenvuoron takaisin rouva Teatolle. Ja, ich darf noch kommen zu... Niin, haluaisin vielä kommentoida sitä, että miten lainsäädäntö on toimeenpantu Olafin riippumattomuuden takaamiseksi. Tiedätte, että tässä on kaksi taetta, niin että voidaan taata äh, Olafin riippumaton toiminta äh, tutkimuksessa, pääjohtajan riippumattomuus ja valvontakomitean riippumattomuus. Pääjohtajan riippumattomuus eh, on välttämätön, ehdoton edellytys eh, Olafille. Se, että hallinnolliset tutkimukset ovat vapaana, eh, että ne voidaan toteuttaa ilman ulkoista painostusta. Valvontakomitea sai olla mukana pääjohtajan nimittämisessä ja olimme siinä mukana varmistamassa hänen riippumattomuutensa. Joten se riippumattomuuden varmistaminen. Muistutan teitä, että vain pääjohtaja voi äh, päättää tutkimuksista ja nimityksistä ilman äh, minkäännäköisiä äh, muiden neuvoja. Ja mikäli sitten komission toimet aiheuttavat epäilyitä riippumattomuudesta. Ajatellen viimeisimpiä tapahtumia Olafin ja parlamentin välillä, niin eh, valvontakomitea viittaa vuoden 2011 neljä lausuntoonsa eh, siinä, että eh, että tämä koskee kaikkia toimielimiä. Komissio voi toisin kuin muut pääosastot voi ottaa kantaa asioihin. Meidän mielestämme tätä roolia pitäisi vahvistaa niin, että pääjohtaja voi palkata tutkimushenkilökuntaa ilman näitä pitkäaikaisia menettelyjä, joita komission kautta tai näin tehtäessä tulee. Pääjohtajan kysymys on puhuttanut meitä paljon sen vuoksi, että Franz Herrn Brüner kuoli ennenaikaisesti ja sitten nimitettiin uusi pääjohtaja ilman parlamentin ja neuvoston kuulemista ja suostumista. Valvontakomitea piti tärkeänä tätä kuitenkin Olafin työn jatkumisen kannalta niin, että on mahdollisimman nopeasti pääjohtaja ja että hän kykenee huolehtimaan Olafin toimista. Valvontakomitean roolista haluaisin sanoa, että valvontakomitean riippumattomuus on avainelementti Olafin operationaalisen toiminnan riippumattomuudelle ja että tämä riippumattomuus on täydellistä valvontakomitean toimintamahdollisuuksien ja budjetin täytyy olla riittävä, kuten kolleganikin sanoi. Tämä koskee erityisesti sihteeristöä, jonka Olaf on nimittänyt ja että sen henkilökunta on käytössä ja että sitä kautta kyetään toteuttamaan korkeatasoista työtä. Ikävä kyllä uusi organigrammi, josta herra Kessler jo tietää, lähtee siitä, että paikkoja on vähemmän. Valvontakomitea on sitä mieltä, että eh, henkilökunta eh, ja sihteeristöön sitten voitaisiin ottaa ihmisiä myös muualta kuin Olafista, koska kuitenkin on eh, kysymys valiokunnasta. Valvontakomitean tarvitsee oman sihteeristönsä ja meidän mielestämme tämä sihteeristön täytyy olla vapaa äh, tavallaan vaikutuksista siitä, jota se on valvomassa. Johtopäätöksinä ihan lyhykäisesti. Aikaisemmissa toimintakertomuksissa valvontakomitea on tullut siihen johtopäätökseen, että ei ole mitään konkreettista uhkaa Olafin riippumattomalle toiminnalle. Tässä viimeisimmässä toimintakertomuksessa voimme kuitenkin todeta tiettyjä uhkia ja vaaroja tässä riippumattomuudessa ja me olemme kertoneet teille tästä näitä esimerkkejä. Me emme mene niin pitkälle, että me sanoisimme, että tämä olisi tarkoituksellista. Olafin eh, ja että tällä haluttaisiin tietoisesti vaarantaa Olafin riippumattomat tutkimukset, mutta tämä osoittaa, miten käytännössä riippumattomuutta helposti voidaan eh, heilottaa. Meidän eh, Olafin äh, riippumaton toiminta voidaan taata ainoastaan, mikäli myös valvontakomitean riippumattomuus on taattu. Rova Wright ja minä olemme todellakin pyrkineet äh, ähm, toimimaan kriittisenä ystävänä Olafille. Ja me kiitämme teitä myös äh, teidän huomiostanne. Ja herra puheenjohtaja, haluaisin vielä sydämellisesti onnitella teitä teidän valinnastanne uudeksi puheenjohtajaksi tässä valiokunnassa. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Wright, und vielen Dank. Kiitokset edustaja Wright ja, eh, Rova Wright ja, ja Rova Teato tästä kertomuksesta ja kaikesta siitä työstä, mitä te olette tehneet valvontakomiteassa. Koko valiokunta kiittää teitä. Sydämelliset kiitokset teille ja koko valvontakomitealla. Me sovimme nyt, että me käymme eh, keskustelun valiokunnassa. Ensin annan esittelijälle puheenvuoron tässä tärkeässä asiassa. Ingeborg, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia kummallekin valvontakomitean nimissä puhuneelle esittelijälle. On erittäin huolestuttava varsinkin tämän valiokunnan silmin, kun tarkastelee tilannetta ja sitä, miten petoksia vastaan pyritään taistelemaan ja miten valvonta sillä sujuu. Nyt on tullut selväksi, että meidän täytyy ensinnäkin tarkastella, missä mennään ja puuttua erinäisiin ilmiöihin. Ja kun tarkastan oikeudesta perustaa, ja olen, kun olen puhunut monissa kolmikantaneuvotteluissa, minun täytyy kyllä sanoa, että olen käsittänyt niin, että nyt meidän täytyy varmistua siihen, että tilanne ei ole niin kuin ennen. Täytyy varmistautua tulevaan suuteen. Tämän valvontakomitean kertomuksesta saimme tietoa vaaroista, ja siitä, miten pikkuhiljaa tutkintafunktiota on ja riippumattomuutta on vesitetty, sen alta on kaivettu maata. Sen vuoksi haluaisin erittäin mielelläni poimia esiin vielä muutaman seikan, jotka valvontakomiteakin edustajat mainitsevat. Talousarvio viranomaisena ja lainsäätäjänä tämä on meidän velvollisuutemmekin puuttua tällaisiin asioihin. Aloitetaanpa tämän valvontakomitean omasta toiminnasta. Valvontakomitealla on ollut ongelmana se, että siinä on ollut viisi AD-virkaa ja kolme AST-virkaa. Nyt virka on vähennetty kuuteen. Leikkauksia on tehty. Valvontaviranomainen sanonut, että oikeastaan siellä tarvittaisiin kymmenen henkeä töihin. Ja tuolloin pääjohtaja neuvotteli ja onnistui neuvottelussa saamaan kahdeksan virkaa, ja tämä oli jo leikkaus. Nyt ollaan taas leikkaamassa aivan suhteettoman paljon suorastaan. Minun mielestäni sen vuoksi en katso, että on, tämä on oikeutettua koska viime vuosina Olaf on kuitenkin viisi miljoonaa jättänyt rahaa käyttämättä ja antanut tämän rahan takaisin komissiolle, joten mitä säästämiseen tulee, niin ei tämä kyllä päde. Ne viisi miljoonaa 16 miljoonasta hallintomenoja on suhteellisen suuri prosenttiosuus rahaa, joka on annettu takaisin, joten valvontakomitean osalta toteaisin, että tämä toimenpide pitää hoitaa asianmukaisella tavalla, niin kuin oli tarkoituskin. Mikäli nyt tarkastellaan tällä hetkellä henkilöstötilannetta ja rekrytointia, niin minun täytyy kyllä muistuttaa toimintasäännöistä, jotka valvontakomitea itse on laatinut marraskuussa. Ne julkistettiin virallisessa lehdessä. Siellä lukee, että valvontakomitealla on oikeus ilmaista kantansa asioihin. Ja sillä on oikeus ilmaista kantansa, mutta tämä nyt ei ole toteutunut. Eihän tällainenkään pääse, joten miksi on olemassa sääntöjä, miksi sitten, mikäli sitten jälkikäteen niistä ei pidetä kiinni. Anteeksi vain, mutta tällainen peli ei kyllä vetele. Sitten vielä haluaisin kuulla myöskin, miten tämä jatkossa sitten muotoutuu tämä asia. Sitten palaisin seikkaan, joka meitä kiinnostaa erittäin paljon, toivottavasti ainakin kysymyksen siitä, miten tämä to- elin toimii. Valvontakomitea laatii kertomuksia esimerkiksi, mikä on ollut ongelmia ja mikäli kansais- ja voidaan kuulla myöskin kansallisen oikeusasioiden asiantuntijoita. Artikla 9, sen kohta kaksi asetuksesta selkeästi toteaa, että kaikessa, mitä tämä virasto tekee tai laitos tekee, otetaan huomioon kansalliset säännökset niin, ettei sitten jouduta jälkikäteen oikeuteen. Tämä on tärkeä seikka. Ja tämä ydinkysymys on meidänkin kannalta erittäin tärkeä, parlamentille tärkeä, koska me havainneet, että mehän haluamme todisteita ja varmistaa, että todisteet pitävät paikkaansa, mutta se nähty vuoden 2009 tilastolta. Ja sieltä havaitaan, että 92 prosenttia Ulafin asioista joutuu paperikorin, koska kansalliset viranomaiset eivät ryhdy jatkotoimiin meidän täytyy parantaa tilannetta tässä suhteessa. Mutta mikäli ei tapahdu mitään, vaikka me teemme työmme, niin tämä on ongelmallista. Me olemme vaatineet sitä, että ryhdyttäisiin oikeudenmukaisuustutkimukseen kaikissa Olafin toimissa. Tarkistetaan toimien oikeudellisuus. Se, mitä virasto toistaiseksi on tehnyt, on nyt kirjattu asetukseen, asetuksen muutoksilla on muokattu asetusta vastaamaan todellisuutta helmikuuta 2011 on esitetty pyrkimyksiä, joissa on toisaalta pyritty parantamaan tämän elimen toimintaa, toisaalta jotkut ovat pohtineet, onko se ylipäänsä tarpeellinen. Nyt on tarkasteltu tilannetta, ja tämä on sellainen seikka, joka otettiin viimeisimmissä kolmikantaneuvottelussa esiin, niin me taistelimme tästä ja ongelman edelleenkin ratkaisematta. Tämä valvontakomitea ja sen kaksi edustajaa täällä. Haluaisin kuulla teiltä, miten tämän asian käsittely pitäisi jatkossa hoitaa. Minkälaisia organisatorisia, muut, organisatorisia muutoksia tarvittaisiin ja mitä te tekisitte? Valmiintokomitean edustajille kiitoksia näistä alustuksista ja siitä, että nyt on pikkuhiljaa tarkasteltu ULASin toimintamahdollisuuksia ja hallintopuolta. Kiitoksia, että olette tarkastelleet tilannetta niin tarkalleen. EU-toimielinten toiminta, sen asianmukaisesti täytyy valvoa, mutta mikäli EU-toimielimet määräävät siitä, toimitetaanko asiakirjat eteenpäin kansallisille viranomaisille vai ei, niin tämä ei käy päinsä. Jäsenvaltioiden kansalle, joka joutuu tutkimusten kohteeksi, ei häneltä kukaan kysy, voidaanko asiakirjat toimita eteenpäin oikeusviranomaiselle vai ei. Mutta jos on kyse EUn virkamiehestä, niin toimitaanko tieto eteenpäin vai ei. Niin voisiko tämä sitten riippua siitä, suostuuko hänen esimiehensä tähän vai ei. Ei tämä käy päinsä. Virkamiehet täytyy kohdella niin kuin tavallisia kansalaisia, kansalaisiakin. Meidän täytyy, meillä täytyy yhtenäiset säännöt, jotka koskevat kaikkia. Tämä on erittäin kiistanalainen kysymys. Tämä oli myöskin silloin kiistanalainen, kun Olafin sääntö edellisen kerran muutettiin. Me haluamme, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti, koska eihän muuten tämä homma voi toimia. Tässä olemme täysin samaa mieltä valvontaviranomaisen kanssa. Emme voi sallia tällaista. Nyt on kuultu, kuultu, että jopa 15 kuukautta joskus on kieltäydytty antamaan tietoa kansallisille viranomaisille. Silloin tietenkin voi odottaa, että asia vanhenee ja sittenhän se on pois päiväjärjestyksestä. Miten kana ei käy päinsä. Me odotamme vielä selvitystä siitä, mitä kantaisi tehdä. Sitten komission tietopankki. Kiitos tästä tiedosta, joka koski tätä. Tämä on meidänkin kannalta erittäin tärkeää. Me olemme joka tapauksessa varmistaa sen, että tietoa saa välittömästi ja automaattisesti. Tästä on keskusteltu tietosuojavaltuutetun kanssa tietosuojaviranomaisen kanssa. Ja vi- tämä viranomainen on esittänyt tähän sanamuotoa, mutta vielä sopua ei ole syntynyt. Tällä hetkellä on ollut vielä aikatauluongelmiakin, koska samanaikaisesti neuvotellaan talousarvio varainhoitoasetuksesta. Mutta hyvällä tahdolla tämä ongelma toivottavasti voidaan ratkaista, koska muuten ylipäänsä emme voi toimia yhteistyössä, emmekä voi toimia tehokkaasti tai tämä elin ei voi toimia tehokkaasti. Lausunto 5 vuodelta 2011 Estetäänkö tällä nyt ilmiantotoimet, mikäli näiden henkilöiden nimi saattaa tulla julki? Tästä olemme täysin samaa mieltä valvontakomitean edustajan kanssa. Tämä erittäin problemaattinen kysymys. On hienoa, mikäli tähän löydettäisiin mahdollisimman selkeä ratkaisu mahdollisimman nopeasti, koska tällä hetkellä tietystikin tällainen ratkaisu estää ihmisiä ryhtymästä ilmiantajiksi. mikäli työntekijällä ei ole minkäänlaista varmuutta siitä, että hän voi toimia luottamuksellisesti. Silloin henkilö ei välttämättä ryhdy tällaisen ilmiantotoimeen. Ja tähän täytyy löytää ratkaisu. Haluaisin vielä pureutua erääseen seikkaan, siihen miten asetuksen suhteen kannattaisi edetä. Joitakin kysymyksiä täytyy saada ratkaistua vielä meneillään neuvo- olevien neuvotteluiden aikana. Pää johtaja tai varapääjohtajan kanssa täytyy keskustella. vaikea oikeudellinen kysymys, tämä hänen nimityskysymyksensä. Valvontakomitea on vaatinut sitä, että kaikki toimijat olisivat tasavertaisessa asemassa valitusoikeuden kannalta. Tämä täytyy saada menemään lävitse tämä vaatimus. Oikeudelliset ongelmat ja instituutioiset ongelmat. Tämä liittyy todellakin siihen, että Olaf on osa komissiota. Ja kuka edustaa sitten komissiota? Tämä kysymys puolestaan ei ole täysin ratkaistu tämäkään. Ja sitten tutkimukset, jotka kohdistuvat parlamentin jäseniin. Olen tässä aivan eri mieltä kuin valvontakomitea. Olaf-asetus ei tietystikään voi ohittaa primäärioikeutta, ja primäärioikeudessa todetaan, että parlamentin jäsenet nauttivat koskemattomuudesta – nyt olen huolestunut siitä, että viimeisten kymmenen vuoden aikana jäsenten koskemattomuus on käytännössä ollut asia, että ei koskaan ole käytännössä kunnioitettu viraston puolella. En nyt syyttele ketään nimeltä. Totesin vain, että mikäli meillä on koskemattomuus, koskemattomuutta täytyy myöskin kunnioittaa, koska kyse on erittäin arvokkaasta asiasta. Ja meidän täytyy yksinkertaisesti selventää asetusta, koska ei käy päänsä, että meillä on asetus, joka tässä menisi jollakin tavalla perussopimusten ohi tai niiden yli. Tämä selvennys täytyy saada aikaan niitä tulevaisuudessa. Tällaisissa tapauksissa ei enää tarvisi kiistellä, vaan asia olisi automaattisesti selvä, itsestään selvä. Olisin vain varmistaa, että valvontakomitea tietää, kuinka paljon minä arvostan sen tekemään työtä. Nyt elämme erittäin vaikeita aikoja. Nimittäin nyt on vallassa uusi asetus, tai pikemminkin keskustellaan uudesta asiasta, asetuksesta. Me tarvitsemme hyvin paljon inputtia tätä keskustelua varten, ja monia kysymyksiä vielä auki. Valvontakomitean nimitys hoidettiin yhdessä neuvoston kanssa, ja tämän valvontakomitean täytyy myös aktiivisesti ja nopeasti saada aikaan ratkaisuja. Sen täytyy voida toimia ja uuden valvontakomitean osalta haluan varmistaa sen, että siitä saamme todellisen ystävän, koska eihän käy päinsä, että toimielimet eivät enää välitä siitä, mitä toinen ajattelee. Kyse on toimielinten välisestä valvontakomiteasta. Meidän täytyy varmistaa tämän valvontakomitean toimintamahdollisuudet ja varmistaa sen itsenäisyys ja puolettomuus koska kyse on kuitenkin yhteisön tarvostanetujen suojaamisesta. Ulafin kohdalla. Mä toivotan teille kaikkia onnea ja menetystä. Olisi erittäin ole, mikäli tällä tavalla voitaisiin jatkossakin tavata, ainakin seuraavassa elämässä, jos ei tässä. Kiitoksia tästä. Te ho- olette hoitaneet työtänne aivan erinomaisesti ja te olette suorastaan kunniaksi työnantajallenne. Kiitokset edustaja Gressle. Sitten seuraavaksi kollega Balchitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ensi kättelyssä haluaisin kiittää tästä perinpohjaisesta alustuksesta näin monimutkaisessa kysymyksessä meidän valiokunnassamme. Haluaisin erityisesti kiittää kollegaamme Ingeborg Gressleä meidän esittelijäämme. joka hyvin perusteellisesti kaiken esitteli Olafin ja sen uudistuksen tiimalta. Varjoesittelijöinä olemme tietenkin pahoillamme, että emme ole pystyneet osallistumaan kaikkeen keskusteluun ja nyt törmäämmekin ongelmiin sen vuoksi tässä vaiheessa. Olen nyt pari vuotta tässä valiokunnassa ollut ja sen kokemuksen perusteella sanoisin, että meillä on tullut hiljakkoikin paljon mietintöjä. Yksi liittyy komission estämään tietoon. Nyt siis Olafin kertomuksesta keskustellaan ja nämä asiat tulevat tavan takaa esille. Olafin riippumattomuus ensinnäkin, se on ollut ongelmallinen Tämä liittyy yksityiskohtaisiin tietoihin, joita jäsenvaltiosta ei ole saatu esimerkiksi. Kun komissio esitti oman kertomuksensa, niin siinäkin mainitaan, että kaikkien tietoon ei voi luottaa. Jäsenvaltiot nimittäin eivät luovuta sellaisia tietoja. Eli heillä ei ole mitään välineitä päästä käsiksi näihin tietoihin. Syntyy siis noidan kehää. Olaf ei pääse riippumattomaan asemaan ennen kuin me pääsemme myös tiedon saannissa riippumattomaan järjestelmään. Olafin pitäisi olla hyvin aktiivinen tässä ja kertoa, mitkä olisivat tiedon osalta tärkeimmät vaatimukset. Olen tämän todennut jo monen otteeseen. Kullakin jäsenvaltiolla on omat oikeusjärjestelmänsä. Totta kai tässä on eroavaisuuksia myös tiedonannossa ja kaikki maat eivät noudata samoja sääntöjä. Komissio ei välttämättä ymmärrä myöskään asiaa kokonaisuudessaan. Kyse on myös vastuunkannosta. Tässä tietenkin moni hermostuu, kun nimittäin jos komissio ei ole vastuussa tiedon saamisesta kaikista 27 jäsenvaltiosta tai piakoin 28, niin me palaamme samaan asiaan jatkuvasti. Tietoja ei saada, niitä on mahdotonta vertailla. Jäsenvaltiossa on omat tahonsa, jotka poikkeavat maassa toisistaan. Meillä eli tuossa on viisi tämän tyyppistä laitosta ja ne eivät vaihda tietoa. Siis noin pienessäkin maassa on ongelmia, eikä se häviä mihinkään, eli me muuta periaatteita Euroopan unionin tasolla. Siksi kysyisinkin ensimmäisenä, eikö komission pitäisi olla vastuussa siitä, että saadaan aikaan järjestelmä tai muutettaisiin joitakin oikeudellisia ehtoja. Kun unionin aikana liityimme, meillä piti tehdä monenlaisia muutoksia lainsäädännössä ja piti noudattaa ainakin eu säädösten perusvaatimuksia veronkantoon liittyen, talouskehitykseen liittyen – mutta emme juurikaan ole puhuneet esimerkiksi rahoitusetujen suojelemisesta. Rikollisjärjestöt tietenkin keksivät aina keinon hyödyntää sekä kansallisia että EU-varoja. Me olemme vastuussa EU-varoista ja me tiedämme, että tällainen ongelma on olemassa. Se syntyi jo vuonna 1994. Se on nyt nähtävissä myös meidän pitäisi keskustella ja eritellä tätä asiaa. Näin pääsee veron ongelmista. Aina tässä tietenkin on myös jännitteitä näiden kriittisten ystäviemme kanssa valvontakomiteassakin, mutta se nyt on aivan luonnollista. Pääjohtaja on vaihtunut, uudistukset ovat käynnissä Olafissa. Minä tuen esittelijää sikäli, että aika monen asian on vielä muututtava. Tämän valiokunnan jäseninä meidän puolestamme täytyy myös ponnistella, että jatkossa toimitet, annetaan Olafille riittävästi myös rahoitusta, nimittäin jos ei rahaa ole, niin ei saada myöskään tuloksia. Tämä käy ilmi myös kertomuksesta, Nimittäin, että Olafin pitäisi ennen kaikkea keskittyä siihen, että tutkinnat olisivat lyhyempiä ja vaikutukset parempia, mutta kaikki liittyy tietenkin siihen, että se saa tarvittavat tiedot. Lopuksi toteaisin, että mielestäni tämä on hyvin mutkikas asia, myös valvontakomitean kannalta. rahoitusintressien suojeleminen on mutkikas asia kaiken kaikkiaan EU-ssa, mutta kun vedämme yhtä köyttä, niin saamme keskitytyn järjestelmän. Se on nähty ennenkin, että ennemmin tai myöhemmin tähän joudutaan palaamaan. Kaikilla elämänaloilla ei demokratiaa voi toteuttaa, varsinkaan kun on kyse petoksista ja epäselvyyksistä rahoituksessa. Tarvitsemme selkeän järjestelmän myös tiedon saannin ja vastuuten osalta. Kiitos. Ja, vielen Dank. Der nächste ist... Äh, Kiitokset sitten kollega Paul Ryvi. Niin äh, ensin myös äh, suurkiitos tästä tehdystä työstä. Meille kaikille on erittäin tärkeää, että valvontakomitea kykenee toimimaan oikealla tavalla ja teattahan, teatomme tunnemme ja tiedämme, että yhteistyö parlamentin kanssa on oikeastaan aina ollut hyvää. Ja että parlamentti on pyrkinyt luomaan pohjan sille, että Olaf ylipäätään on olemassa. Muistan vielä perustamisäänestyksen, kun me kamppailimme sen puolesta, että Olaf perustettaisiin hyvälle oikeusperustalle ja luonnollisesti myös saada aikaan hyvää valvontaa ja että saadaan uutta tietoa. Se on erittäin tärkeää. Ja nimenomaan tänä velka- ja finanssikriisiaikana on erityisen tärkeää, että avoimuus ja asioiden oikeus on keskiössä. Minulle on myös hyvin selvää, kun katsotaan tätä konfliktia Euroopan parlamentin kanssa, että on luonnollisesti jäsenillä on koskemattomuus ja tätä koskemattomuutta ei nyt ole ihan huvin vuoksi saatu, vaan edustajahan edustaa suurta osaa kansalaisia ja esittää myös luonnollisesti kriittisiä kysymyksiä. Ja kuten me tiedämme, niin politiikassahan luonheitto on myös yksi keino päästä eroon kilpailuista, kilpailijoista. Ja sen vuoksi koskemattomuus on hyvin tärkeä. Olen samaa mieltä kollega Greslen kanssa siitä, että tutkimustoimissa saattaa tapahtua tiettyä väärinkäyttöä. Koska jos on jokin tutkimus parlamentissa, niin silloinhan media mielenkiinto on todella suuri. Ja silloin tämä kyseinen henkilö ei ikinä enää pääse eroon näistä otsikoista. Eli Äh, jos äh, on äh, syytön, niin ja, ja, ja todetaan jälkeenpäin, että on syytön, niin ei koskaan enää pääse eroon tästä maineesta kuitenkaan. Ja vahinko on jo tapahtunut. Minua kiinnostaisi myös, onko valvontakomitealla yhteyksiä jäsenvaltioihin, mikä on se suhde, tuleeko näitä kysymyksiä, pyyntöjä, onko informaatiota vai keskittyykö tämä vain Olafin ydin toimii. Kiitos. Kiitokset. Sitten kollega Skilakakis. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin toivotan teille onnea ja menestystä toimessanne. Kun tarkastelemme valvontakomitean työtä, ja missä määrin valvontakomitean tehtävän auttaa meitä meidän työssämme. Me voimme havaita, että meidän täytyy joskus palata lähtöruutuun perusasioiden ääreen. Peruskysymys on, paljonko Olafin piirissä tapahtuu petoksia. Emme tiedä kenenkään mitään ajatustakaan tästä. Kuinka suurelle määrälle petoksia olemme alttiina? Hyvin pienelle Nämä ovat niitä perusasioita, joista nyt puhutaan. Miten tehokkaasti käytämme sitten Ulafin voimavaroja hyväksi? Uskoakseni emme kovinkaan tehokkaasti. Tämä ei joudu Ulafin omista toimintatavoista kuitenkaan monissa tapauksissa, niin kuin valvontakomiteakin on todennut, tehottomuus liittyy pikemminkin merkittäviin esteisiin, joita kaikki muut asettavat Ulafin työn tielle. Ulafilta evätään pääsy tietoihin, ihmiset pyrkivät hidastamaan tutkimuksia ja niin poispäin. En usko, että meidän kannattaa olla kovinkaan tyytyväisiä saatuihin tuloksiin. Tämän ensimmäinen huomioni. Mitä sitten voimme tehdä? Ja kuinka valvontakomitea voi auttaa meitä. Ensinnäkin täytyy miettiä, kuinka paljon petoksia tapahtuu. Meidän täytyy saada jonkinlainen mielikuva petosten määrästä. Mikäli emme tiedä, kuinka paljon petoksia tapahtuu, eikä meillä minkäänlaista mielikuvaa tästä, niin kukaan ei voi sitten arvioida, tehdäänkö tässä hyvää työtä vai ei. Toiseksi, Olafille täytyy antaa riittävät keinot, jotta se voi saada enemmän tuloksia aikaan. Ja nyt menepä suoraan nyt sitten rahakysymykseen, Olafin rahoitukseen. Olen huolissani, kun kuulen Rova Kresten sanovan, että Olaf antaa takaisin rahaa komissiolle. Tämä tarkoittaa sitä, että se ei tarvitse kaikkea rahaa, ei, tai se ei osaa sitä käyttää, se ei pysty sitä käyttämään. Luulisin, että Olaf pyytäisi lisää rahaa ja sitten se voisi tällä lisärahalla saada lisää tuloksia aikaan. Olisi erittäin tyytyväinen, mikäli näin olisi, mutta kun ei ole. Sitten hieman täsmällisempiin seikkoihin, koskemattomuuteen. Uskon, että koskemattomuutta ei pidä vaarantaa, mutta ei myöskään avoimuutta, seurattavuutta. Ulafin täytyy toimia myöskin parlamentin puolella sellaisella tavalla, että tämä toiminta ei vaaranna jäsenten koskemattomuutta, mutta tutkimuksia ei pidä myöskään estää, mikäli ne ovat tarpeellisia. Toiseksi Olafin mahdollisuus saada asiakirjoja ja muita tietoja käyttöönsä, tietoja, jotka kohdistuvat henkilöihin. Minä en voi hyväksyä sitä, että ilman mitään hyvää syytä estetään tiedon saanti. Mitä muuta syytä kuin, että ei haluta, että Olaf tutkii omia asioita. Tämä ei ole oikein Euroopan kansalaisia kohtaan. Kolmanneksi ilmiantajat. Minun mielestäni heidän asemansa tässä nyt vaarantuu. Se tapa, jolla me suhtaudumme ilmiantajiin, varmistaa sen, että heidän lukumääränsä pysyy mahdollisimman pienenä. Joten meidän täytyy keksiä jonkinlainen keino, jolla ilmiantajat saavat parempaa suojaa. Nähdäkseni tämä on asia, johon myöskin valvontakomitea on puuttunut. Ja vielä lopuksi eräs seikka, joka nähdäkseni on erittäin tärkeä sekin. Nimittäin kysymys, kuinka monta prosenttia Olafin aloittamista tutkimuksista perustuu ilmiantoihin ja kuinka monta tutkimusta Olaf aloittaa omaista aloitteestaan. Toivottavasti valvontaviranomainen tai valvontakomitea voi vastata tähän kysymykseen, mikäli sen edustajilla on nämä tiedot hallussaan. Vai onko teillä jonkinlainen käsitys edes asiasta? Uh, Mikäli ULAFin tehokkuus halutaan varmistaa, sen täytyy omasta aloitteestaankin ryhtyä tutkimuksiin. Mikäli ilmianto on kaiken taustalla, silloin organisoitu rikollisuus ei ole onnistunut tehtävässään, koska ilmiannot eivät kuulu osana organisoidun rikollisjoukkion toimintaan. Jokin on mennyt mönkään, mikäli ilmianto tulee. Kysymys kuuluukin, kuin, pitkälti Olaf pystyy toimita, toimimaan ennalta arvaamattomalla tavalla, mikäli pelkästään tai enimmäkseen kaikki perustuu ilmiantajien toimintaan, ilmiantajien, joiden asema muutenkin on vaarassa, niin silloin me olemme erittäin ennalta arvattavissa. Meidän toimintamme on ennakoitavissa. Ja sitten jotkut pääsevät niin kuin sikaveräjästä. Joten Haluaisinkin kuulla, kuinka pitkälti Olafin tutkimukset perustuvat muihin kuin ilmiantoihin. Ja vielen Dank. Weitere Wortmeldungen. Kiitos. Tällä hetkellä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä ja sen vuoksi pyytäisin nyt antaisin herra Kesslerille nyt mahdollisuuden, että hän vastaa niihin kysymyksiin, joita hänelle esitettiin. Ja, ja sitten täällä oli myös koko joukko kysymyksiä valvontakomitean edustajille, joten annan sitten vielä Teatalle ja Whiteille lopuksi puheenvuoron. Mutta ensin herra Kessler, olkaa hyvä. Danke, herr president. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluan käyttää tätä tilaisuutta tilaisuutta hyväkseni ja onnitella teitä ja toivon hyvää yhteistyötä. Ja jatkan italiaksi. E, prima di tutto io voglio ringraziare in maniera non... Ennen kaikkea haluaisin kiittää ja valvontakomiteaa siitä työstä, jota se on tehnyt näiden vuosien aikana. Ennen kaikkea minä sanoisin jotain siitä tavasta, jolla valvontakomitea on tulkinnut hyvän suuntaan omaa rooliaan. Ikään kuin Olafin riippumattomuuden takuumiehenä. Valvontakomitea mielestäni on ollut suureksi avuksi, ei pelkästään meille kaikille, vaan myös tämä uusikin valvontakomitea, joka on nyt aloittelemassa näinä päivinä oman työnsä. Ennen kaikkea yhtenä esimerkkinä tästä on se valtava määrä työtä, valtava määrä työtä ja ajatuksia, mielipiteitä, joita valvontakomitea on tuottanut kuuden vuoden aikana. Ei ole kyse pelkästä määrästä, minä uskon, että me kaikki kyllä tiedämme nämä viimeaikaisimmatkin tiedot, joita valvontakomitealta on saatu. Ja siinä on paljon mietittävää kaikille toimielimille. Lyhyesti palaisin joihinkin seikkoihin. Ensinnäkin täällä viitattiin usean otteeseen jäsenvaltioihin valvontakomiteakin alustuksissa. Siinä tehdään paljon yhteistyöstä. Ja minä sanoisin, että se on kohentumaan päin. Meillä on erittäin tärkeää, kuten puheenjohtaja Diato totesi, että meillä on kansallinen yhteyspiste, jota ei ole kaikissa jäsenvaltioissa vielä, niin että nopeasti päästäisiin käsiksi tietopankkeihin rahoituksen osalta. Näin voidaan tehdä tutkintaakin sitten. Se on ollut yksi vakavista syistä siihen, että tutkinta kestää, kun ei ole tällaista yhteyspistettä ollut kaikissa jäsenvaltioissa. Tilanne on kohentumaan päin, mutta minä uskon sen, että paljolti myös valvontakomitean antaman äh, innoituksen vuoksi. Ja mitä sitten vielä voidaan tehdä myös keskustelussa parlamentin kanssakin, kun saadaan uusi asetus, tämä niin kutsuttu uusi 73 asetus. Valvontakomitea on kertonut paljon näkemyksiään Olafin riippumattomuuden osalta myös parlamentille, ei pelkästään lainsäätäjänä, vaan myös tutkinnan kohteena. Usean otteeseen on käynyt näin. Joka tapauksessa Olafin riippumattomuus on joskus asetettu kyseenalaiseksi täälläkin, kun on pyydetty estämään tutkintaa. Olafi on estetty noudattamasta voimassa olevia määräyksiä ja säädöksiä. Ei pelkästään eurooppalaisia säädöksiä, vaan jopa sisäisiä sääntöjä Euroopan parlamentissa. Nyt ei ole syytä siitä keskustella, mutta kun täällä nyt koskemattomuus tuli esille, niin mainitsen tämän, että on aivan oikein keskustella myös siitä, mitä takuita on harjoittaa edustajan tointa. Sen pitäisi olla totta kai teidän työnne ytimessä, totta kai meidänkin mielessämme. Mutta usein on pyydetty myös päästä esimerkiksi yksittäisten toimi, edustajien toimistoihin, ja se on estetty joskus. Mutta minä uskon, että tämä uusi säädös, josta nyt keskustellaan, uusi 73, sisältää myös tällaisia määräyksiä niin, että voidaan taata poliittinen toiminta edustajan toimissa niin, että ei sillä poliittista toimintaa aseteta tutkinnan kohteeksi. Mutta nyt ei ole vielä ollut sellaisia sääntöjä, mutta ehkä nyt saadaan ja emme rupea me sääntöjä muuttamaan Olafin puolelta, mutta me luotamme myös teidän kokemuksiinne lainsäätäjinä, jos mahdollisesti joudutaan lainsäädännössäkin puuttumaan tähän. Tässä voidaan kääntyä myös komission puoleen, kuten valvontakomitea on tehnyt usein otteeseen. Tässä on tullut esille pääsy komission tietopankkeihin. Se on meille erittäin tärkeää, varsinkin tutkinnan valmisteluvaiheessa. Ylipäätään sen selvittämiseksi, pitääkö tutkinta aloittaa vai ei. Niin, että voitaisiin välttää turhat tutkinnat. Ne saattavat nekin asianomaista henkilöä vahingoittaa. Tästäkin vielä keskustellaan meidän ja komission kesken, että olisi käytännön järjestelyitä ehkä. Tässäkin sanoisin, että edistystä on saatu aikana toivottavasti. Kiitos myös valvontakomitean avun. Saadaan aikaan sopimuksen järjestelyitä, jotka olisivat niin tehokkaita, ettei tässä tarvita mitään lainsäädäntötyötä. Silloin tilanne kohenisi Kiitos siis valvontakomitealle näiltä osin. Ja lopuksi, ei vähimpänä, vaikka viimeisimpänä, se, että valvontakomitea takaa Olafin riippumattomuuden, niin näiltä se on mielipiteessään se lausunnoissaan myös puuttunut itse Olafin pyyntöihin. Olaf on aina pitänyt niitä suuressa arvossa, että voidaan tästä asiasta keskustella valvontakomitean kanssa. Esimerkiksi jos ajatellaan asianomaisten henkilöiden menettelyoikeuksia, miten hoidetaan itse tutkinnat. Ja me olemme myös huomioineet valvontakomitean mielipiteet ja muuttaneet meidän omia menettelytapojamme. Lopuksi vielä yksi kysymys, joka on tullut esille useaan otteeseen, nimittäin, että kun Olaf lähettäisi lopulliset tutkintakertomukset kaikille toimielimille, jos jokin asianomainen on ollut näissä mukana, virkamies tai edustaja on ollut tutkinnan kohteena. No, ei ole kyse mielipiteestä tässä. Meillä on säädös 173, 9 artikla, joka edellyttää, että aina toimielimille lähetetään loppuraportti. Jos tutkinnassa on syyllisyys löytynyt, ajatellaan esimerkiksi parlamenttia. Hyvin tunnetussa tapauksessa neljään parlamentin jäsenen kohdalla me toimitan parlamentille ja jäsenille myös lopullisen kertomuksemme siinäkin tapauksessa, jossa asianomainen parlamentin jäsen osoittautui syyttömäksi. Miksi sitten joiden kohdalla ei ole sitä tehty? Mutta totta kai tämä nyt on meille velvoite ihan läpinäkyvyyden nimissäkin, mutta se on oikeudellinen velvoite ennen kaikkea. Aikaisemmin pitää paikkaansa, tässä ei ole ollut johdonmukaista käytäntöä. Jääkö tähän? Kiitos vielä kertomuksesta valvontakomitealle. Sanoisin, että me, me haluamme myös päästä yksimielisyyteen näiden nimien osalta, mutta me jatkossakin huomioimme nämä kertomukset ja haluamme mainita myös nämä lähteet, kuten edustajakin täällä otti esille, kun ettei lähteitä kuitenkaan tarpeettomasti paljasteta. Vielä yksi asia lopuksi. Ei niinkään valvontakomitean puolelta tullut tämä esille, vaan esittelijän puolelta, että kiitos muuten hänelle, hänen työstään, ei pelkästään tänään, vaan ylipäätään haluan välttää turhat huolet että tästä voidaan myöhemminkin keskustella, mutta sisäisen uudistuksen myötä ei ole kuitenkaan poistettu tätä yksikköä, joka harjoittaa laillisuusvalvontaa. Päinvastoin, meillä on nyt uusi yksikkö, joka aloittaa työnsä helmikuussa ja selvittää työmme laillisuutta. Sen sijaan me poistimme erään yksikön niin kutsutun oikeudellisen yksikön, joka ei sisäistä valvontaa harjoittanut. Laillisuusvalvonta siinä muodossa, kuin tulee sille tämä esimerkiksi lähteiden suojelussa, niin ovat kaikki sellaisia asioita, joita me pidämme suuressa arvossa. Kiitos myös parlamentin ja valvontakomitean ehdotuksille näiltä osin. Ja vielen Dank, Herr Kessler, für Ihre Aus- Kiitoksia, herra Kessler, teidän selvityksestänne. On aivan totta, että jatkokeskusteluissa tulemme keskustelemaan näistä lainsäädännöllisistä päätöksistä, jotka nyt ovat kolme kanta neuvottelussa. Joten siis meillä on mahdollisuus hyvin perusteellisestikin keskustella näistä, niin pitääkin. Kiitän teitä. Ja jatkossa sitten kun tiedämme kaikki eri argumentit, niin niitä voimme punnita tänä päivänä on kysymys valvontakomitean kertomuksesta ja siihen me keskitymme ja siinä olikin koko joukko kysymyksiä. Ja ehkäpä te voitte vastata näihin kysymyksiin. Annanpa nyt joka tapauksessa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos herra puheenjohtaja. Mandaatimme päätökseksi Tämä on varsinainen huippukohta, että vielä kerran saamme tulla tänne teidän valiokuntaanne kertomaan asioista, jotka meitä ovat tulleet vastaan, kuten herra Keslerkin tässä toi esiin. Ja antaa sitten kapula edelleen meidän seuraajillemme ja että he pitävät kiinni näistä yhteyksistä parlamenttiin parlamenttiin ilman, että vaikut, yrittävät vaikuttaa lainsäätäjään, mutta kuitenkin tehdä heidät lainsäätäjät tietoisiksi tietysti asioista, tietystä asioista, jotka ovat tulleet esiin valvontakomitean toimissa ja että on tiettyjä, jos on joitain tiettyjä suosituksia, jotka voidaan hyväksyä tai hylätä. Kiitän erityisesti edustaja Grisleä hänen hyvin perustellista kysymyksistä, mutta kiitän myös koko meidän valvontakomiteamme nimissä tästä kiitoksen sanoista, joita te meille esititte. Tämä on ollut hyvin intensiivistä ja opettavaista aikaa, joka on myös tuottanut meille paljon iloa sekä työtä. Kysymys tästä oikeudellisuudesta, jonka otitte esiin, se liittyy myös toiveeseen, jonka valvontakomitea on yhä uudelleen tuonut esiin, nimittäin, että henkilökunnan määrää vahvistettaisiin tutkimuksissa tai tutkimuksiin. Aikaisemmin oli niin, että noin 30 prosenttia työntekijöistä toimi Olafin ydinasioissa, nimittäin näissä tutkimuksissa. Tämä uusi organigrammi on muutettu sillä tavalla, että tämä äh, on nyt, äh, tätä on intensifioitu voimakkaasti ja uusi pääjohtaja herra Kessler, äh, sitä teille kiitos. Tämä näkyy kaikissa meidän kannanotoissamme budjettiin, jonka me olemme joka vuosi toistaneet. On tärkeää, että nämä tärkeimmät tehtävät ovat keskiössä. Kysymys luonnollisesti on, liittyy siihenkin, miten tämä yhteispeli sitten nykyisen oikeudellisen yksikön kanssa ja miten se otetaan mukaan suoraan näihin tutkimuksiin, miten tämä yhteistyö toimii. En nyt uskalla tässä lähteä ennustamaan tulevaisuutta, mutta yksi ala on kuitenkin erityisen tärkeä. Eli että toimitaan paremmin eri yksiköiden ja pääosastojen kesken. Sitten toivon, että tämä yhteistyö todellakin toimii. Kysymys EU-maiden virkamiehistä jotka pääosasto voi rekrytoida. Siihenkin on täällä viitattu. Minäkin siihen lyhykäisesti viittasin. Kysymys siitä, kuka arvioi nämä ihmiset. No, sen täytyy olla riippumaton elin. Eihän se voi olla, että se on mielivaltaista – tästä täytyy tulla jäsenvaltiolta myös jonkinnäköistä tietoa, niin että tiedämme mitä ihmisiä nämä ovat, mutta oikeudellisuus ja kysymys pätevyydestä äh, on luonnollisesti asioita, jotka on riippumattomasti selvitettävä, eikä minkään suuren yksikön kesken. Sitten kysymys äh, näistä tutkimuksista, joista ei ole tullut mitään seurantakertomuksia. Tämä jätän Rova Wrightille, koska hän äh, esitteli tätä asiaa. Ihan lyhykäisesti haluaisin vain sanoa, että tässä on varmasti väärinkäsityksiä, mutta on myös ihan selkeitä eroavaisuuksia. Kuten alussa sanoin, meidän suosituksemme äh, lähtevät siitä, että lainsäätäjän pitäisi nyt katsoa, onko tässä ongelma vai onko asia kunnossa. Ja minusta se on tässä tuotu hyvin selkeästi esiin. Ja sitten eh, Olaf, eh, Olafin suhteet toimielimiin, sitten eh, tutkinnat jäseniä kohtaan ja koskemattomuus etualalle, totta, mutta asetusta on muutettava sen vuoksi, että asetus on epäselvä Minä itse olin niinä aikoina puheenjohtajana hyvin mukana tässä asiassa, kun tätä asetusta luotiin. Tätä on todellakin uudistettava. Ja samoin herra Ryvi, tämä on kysymys jo, ja, ja se merkitsee sitä, että tätä asetusta on selkeytettävä. Tässä meillä ei ole mitään eroja. Edustaja Gressle, oletettavasti minä nyt tässä olen hyvin samaa mieltä teidän puheidenne kanssa ja toivon mukaan olen tässä nyt vastannut teidän kysymyksiin. Ja Roa Wright muuten jatkaa. Ja varjoesittelijälle sydämellinen kiitos hänen ihan yleisestä huomiosta herra Rybis, samoin tämä kysymys koskemattomuudesta, meidän kontaktimme jäsenvaltioihin ei, kontaktit jäsenvaltioihin eivät ole työssämme kovinkaan etualalla. Me emme valvontakomiteana ole siinä mukana, emmekä me saa olla mukana käynnissä olevissa tutkimuksissa. Meidän yhteydemme jäsenvaltioihin tapahtuvat vasta siinä vaiheessa, kun nämä raportit ja kertomukset on menty etukäteen, on, on jo annettu kansallisille elimille. Me olemme voineet katsoa, että ne ovat riippumattomia ja että ne eivät ole ristiriidassa lain kanssa ja että me emme esimerkiksi valvontakomiteana halua tehdä ylimääräistä raporttia ja tällaista me emme ole joutuneet kertaakaan tekemään. Eli sitä, että jokin tutkimus olisi pitänyt tavallaan pysäyttää Ja kysymys äh, siitä, että tätä pitäisi purkaa. No, asetus, äh, täytyy katsoa tätä asetusta. Tehän olette lainsäätäjiä, te voitte tuoda tähän uusia ajatuksia ja mahdollisuuksia mukaan, mutta nyt jo sanon äh, valvontakomitean sihteeristöstä, että mikäli uusia tehtäviä annetaan valvontakomitealle, silloin henkilökuntaa on ehdottomasti lisättävä. En tulevaisuus, anteeksi tämä henkilökohtainen huomio, en voisi hyväksyä sitä, että jäsenet, jotka vain kymmenen kertaa vuodessa kokoontuvat kokoukseen ja jotka päivittäin kotona tekevät työtä näiden asioiden parissa, mikä ei ole mahdollista jos on täysipäiväisessä työssä muutenkin. Viime vuosi oli todella raskas, mutta me olemme yhdessä onnistuneet ja tehneet tämän työn. Muut kysymykset liittyvät sitten ilmiantajiin. Tähän Rova Bright vastaa. Haluamme, mekin, mekin haluamme parempaa suojaa, mutta EU ja komissiohan on tässä tekemässä ehdotuksia ilmianteesta. Tämä oli jo minun aikoinani parlamentissa asia, josta keskusteltiin useasti. Toivotan teille kaikille paljon menestystä lainsäädännön parissa jatkossakin ja olen vakuuttunut siitä, että te saatte aikaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kiitos. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh. Kiitos, Rova Teato. Ja ennen kuin Rova Wright saa puheenvuoron, niin haluaisin henkilökohtaisesti kiittää teitä esittelijänä. Ja ettehän te ole toimineet ainoastaan valiokunnan puheenjohtajana ja tehneet täällä mietintöjä, vaan te olette valvontakomitean puheenjohtajana yhdessä kollegoittenne kanssa tehneet paljon työtä ja äh, haluaisin nyt antaa sitten puheenvuoron Rova Wrightille. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, I... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on hyvin vähän enää lisättävää siihen, mitä Rova Teatto sanoi. Täällä esitettiin kuitenkin kysymyksiä. Skaliakis kysyi petosten määrästä. Petosten, saa kuuluvat Olafin toimialaan. Skoliakis on aivan oikeassa. Meillä ei ole minkäänlaista mielikuvaa edes siitä, kuinka paljon petoksia tapahtuu. Valtavasti. Tämä on meidän mielikuvamme. Herra Kessler kenties voi kertoa teille jonkinlaista osviitta siitä, kuinka paljon Olaf tutkii tällä hetkellä petoksia, mutta petosten määrästä emme tiedä. Hän voi myöskin auttaa teitä kertomalla niistä petoksista, jotka paljastuvat ilmiantojen kautta. Suuri osa. Rova Kreslen tavoin olemme erittäin kiitollisia siitä tuesta, jota parlamentti on antanut ja varsinkin Rova Kreslen on antanut meille tässä työssämme hänen tukensa on ollut erittäin arvokasta. Hän on tukenut valvontakomitean työtä ja tehnyt sitä helpompaa tukensa avulla. Really her, her work with us uh, over the... Hän on toden teolla tehnyt yhteistyötä meidän kanssamme, arvokasta sellaista viime vuosina. Nyt pallo on teidän pelipuoliskollanne, teidän kentällänne. Teidän tehtävänne on nyt auttaa Olafia sen työssä. Meidän roolimme on ollut aina sellainen, että emme pelkästään valvo Olafin riippumattomuutta, vaan haluamme myöskin tukea sen tekemään työtä ja auttaa sitä tekemään työnsä paremmin tuomalla lukuisampia tapauksia onnekkaaseen hyvään lopputulokseen. Uusi valvontakomitea tulee tekemään valtavasti työtä, arvokasta työtä. Tätä silmällä pitäen tapasimme monia henkilöitä maanantaina komitean uusia jäseniä. Olen varma, että he eivät pelkästään jatka siitä, mihin on jääty, vaan he menevät vielä paljon pidemmälle kuin mitä toistaiseksi on menty. Olafilla on onnea ja teillä on niin ikään onnea. Nyt kun uusi valvontakomitea on astumassa tehtävänsä ja jatkaa siitä, mihin me olemme päässeet. Me olemme tehneet ankarasti työtä viime vuosina ja sihteeristö on tehnyt myöskin valtavasti työtä. Rouva Gressle mainitsi sihteeristön henkilöstömäärästä. Henkilöstö on liian vähän tukemaan meitä meidän työssämme, ja nyt kun uusi valvontakomitea astuu tehtäväänsä, tämä henkilöstöpula on vielä ilmeisempi kuin aiemmin. Sihteeristö on riittämätön. Olemme pyrkineet puuttumaan tähän herra Kesslerin avulla. En usko, että kyse on rahasta, koska rahaa on kyllä käytössä. Mikäli raha saataisiin käyttöön, voitaisiin paremmin tukea komitean sihteeristön työtä. Meidän tekemä työ on äärimmäisen tärkeää. Rova Teetto sanoi aivan oikein, valvontakomitean jäsenet itse eivät voi tehdä tätä työtä ja tarvitsevat jatkuvasti kymmenen kertaa, että kokoontuvat harvoin vain kymmenen kertaa vuodessa, mutta samanaikaisesti kulissien takana sihteeristö tekee jatkuvasti työtään. Nyt esittäisinkin vilpittömän vetomukseni teille Toivottavasti te voitte kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten voitaisiin lisätä henkilöstömäärää sihteeristö, sihteeristön puolella. Mitä ilmiantajiin tulee? Kaikki keinot täytyy ottaa käyttöön, joilla voidaan tukea ilmiantajien asemaa. Nyt on perustettu tällainen kuuma linja, miehittämätön sellainen puhelinvasteella varustettu kuuma linja, johon ilmiantajat voivat toimittaa tietoa. Pitäisikö tämä sitten korvata henkilöllä, joka vastaa puhelimeen ja joka pystyy sitten vastaamaan näihin huolenaiheisiin, niin tämä olisi hyvä asia. Täten saataisiin ehkä arvokkaampaa tietoa vielä enemmän tietoa Olafille tutkimusten pohjaksi Minulla ei ole muuta lisättävää kuin, että haluaisin kiittää teitä lämpimästi siitä, että te kuuntelitte meitä ja osoititte näin avoimesti viranavaraisuutta, mitä kohtaan. Kiitoksia kaikesta tuesta, jota olette osoittaneet meille. I can you that you... Kiitoksia Rova Rai tästä kertomuksesta ja tekemästä työstä. Te ette todellakaan hukaneet meidän aikaamme. Me kaikki tiedämme, että Olaf on osa petosten vastaista taistelua. Ja kyse on valvonnasta. Valvoja täytyy myöskin valvoa, jotta se voi toimia tehokkaasti. Tämän henkilökohtaisesti nyt kuulen teidän valvontakertomuksestanne tai valvontakomitean kertomuksesta. Me tulemme ottamaan siitä vaarin. Kiitoksia tästä teidän raportistanne. Ja nyt esittelijä saa vielä puheenvuoron, mikäli hän haluaa. Ingeborg Gressle. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos vielä jälleen kerran kummallekin rouvas henkilölle. Eräs ongelma tässä on Olaffa. ja edelsi Uklaffa. Silloin meillä on erittäin ikäviä muistoja tuosta ajasta. Joka tapauksessa emme halua näitä samoja ongelmia, joita meillä oli Uklafin kanssa. Olaf on riippumaton puolueeton ja se on erittäin toimiva elin. Ja tämä on tärkeää, niin ikään tärkeää, että sisäiset tutkimukset, jotka kohdistuvat EUn virkamiehiin, eivät saa vesittyä vastatoimien kautta. Tämä on se viesti, jota haluamme viedä eteenpäin. Kiitoksia kaikista näistä kertomuksista ja valvontakomitean tekemästä työstä kauttaaltaan. Jälleen kerran lämpimät kiitokset ja kaikkia onnea ja menestystä ja terveisiä eteenpäin. Kiitokset ja päätän tämän kohdan esityslistalla. Kiitokset Rova Teato ja Rova Wrights ja pääjohtaja Lofista. Ja nyt sitten siirrymme muut esille tulevat asiat. Niitä ei ole. Seuraava kokous on torstaina 9. helmikuuta 9.12.30. Ja tähän päättyy nyt tämä julkinen osuus tätä kokousta. Ja muistuttaisin koordinaattoreita, että pidetään meidän oli pakko tähän ihan lyhyellä aikavälillä ottaa mukaan